mietintöä. Sitten siirrytään lausuntoon, joka liittyy unionin talousarvioon. siinä koordinaattoreiden päätökset pääpiirteissään. Sitten kuulemisista, valtuuskunnista. Koordinaattorit päättivät siitä, että 24. päivä maaliskuuta alkavalle viikolle Madeiralle lähetetään kuuden henkilön valtuuskunta. Kuulemisia ei järjestetä eh, ensimmäisen kvartaalin aikana vuonna 2014. Eilen saatiin lausuntoja vain yksi kiertävästä järjestelmästä EPPltä Kyse on ETS-stä. Sama koordinaattori jatkaa sen parissa. Sitten kaupunkiliikenteestä tehtävästä tutkimuksesta. Siitä koordinaattorit päättivät seuraavaa Siihen palataan seuraavassa kokouksessa. Ja sitten Naidis asiasta koordinaattorit päättivät, että sääntöä numero 51 ei sovelleta, mutta sääntöä numero 50 kyllä sovelletaan. sihteeristöä on pyydetty järjestämään kuuleminen. Sitten keskusteltiin lentoliikenneasiasta. Siinä asiat koordinaattoreiden kokouksista. Onko kysyttävää? Mikäli ei ole, siirrytään eteenpäin esityslistassa. Siirrytään äänestyksiin. Kaikilla koneet. Tarkistetaan kortit. Äänestys avataan tarkistetaan, että epp ei ole täällä liikaa jäseniä. Tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys lopetetaan. Näyttää hyvältä. Testi uusiksi. Äänestys alkaa. Äänestys lopetetaan. Äänestys päättyy. No niin, sitten laitetaan jo teepussi paikalleen sitä varten, kun se kaveri tulee kohta tarjoilemaan kesken äänestyksen teetä. No niin, aloitetaan ensimmäisestä kohdasta yhdennetyt paketin markkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi EU-ssa. Valmistelijana Michel Dantin. Kohta kohdalta äänestys. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus kaksi Littenbergiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Äänestys alkaa. Tarkistus numero kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 16 20 vastaan. Sitten kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt olemme kompromissi c puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä tämä. Aloitetaan äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä, äänestys päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 25. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. F, F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmekymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten Sitten seuraavat yhdessä ei puolesta vastaan tyhjää 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty lopuäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 37 puolesta. Ei tyhjää, ei vastaan. Eli yksimielisesti hyväksytty. Onneksi olkoon. Downtown. Tämä varmasti näkyy sitten seuraavassa rautatiepaketissa. Seuraava äänestyskohta merten aluesuunnittelu ja rannikkoalueiden yhdennetty käyttäjähoito. Esittelijänä Meissner. Geht um zwei Anträge. Se on kahdesta muutosesitystä, jota olen itse tehnyt, koskien erityisesti näitä äh, delegoituja säädöksiä 209 muutosesitys ja 212 nämä. Nämä kummatkin haluaisin vetää pois koska, ää, tässä, täl, koska, koska esittelijän muotoilu on tässä nyt vieläkin parempi, täytyy myöntää. Hyvä. En, siis 209 ja 212. Thank you for that, Bernard. Right. Are you ready? Kiitos. Oletteko valmiita aloittamaan? Tarkistus numero yksi on ainoastaan kieliin liittyvä. Sitten seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta 82 siihen lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää. Mielestäni tämä hylättiin. Äänestys alkaa. Kyse on 82 kohdasta lisäyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 puolesta Aloitetaan uudestaan. 83 puolesta. Kiitos. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 Enviltä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 85. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylättiin ilmeisesti, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Kyllä. Sitten äänestys päättyy. 10 vastaan 27 puolesta. Hyväksytty. Ja äänestäkääpäs nyt. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraava on kielellinen sitten 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 15 on kielellinen tarkistus. Sitten kompromissi kolmonen. En tiedä mitä ykkösellä ja kakkosella tapahtuu, mutta joka tapauksessa kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 17 mm, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 ja 108 ovat identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 110 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 110, taisi mennä läpi, mutta äänestysvilkkaus alkaa vähän laskea. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tässä tulokset hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää. Aloitetaan alusta. Olisi hienoa, jos pystyitte nostamaan kätenne kunnolla ilmaan. 111 puolesta vastaan tyhjää. Edelleen täytyy tarkistaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty, koska liberaalit menivätkin toiseen suuntaan. Kompromissi 7 on seuraavana vuorossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Paljastan tässä kaikki salaisuuteni sen suhteen, miten näitä tuomaroin. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 118 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9, anteeksi, 149 Van Daalen. Yksi, neljä, yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 150. Se taidettiin hylätä, mutta tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä, kun tarkistin. 26 raukeaa, sitten siirrytään PESH 45 puolesta vastaan tyhjää 46, niin ikään Peshiltä puolesta vastaan tyhjää hylät hylätty 27 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 Enviltä puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, sitten kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 30 Enviltä. Ja tämä on lisäys kompromissiin 10. Kaikki nämä Envit ovat sellaisia puolesta vastaan tyhjää hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envin kanssa menee tällä viikolla hyvin. Pesh 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 7, 175 raukeaa. Sitten siirrytään numeroon 39 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30, 43 eh, mm, puolesta vastaan tyhjää hylätty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 40 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hylätty 41 puolesta Anteeksi, siitä ei muuten että olette aivan oikeassa. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 ja 43 yhdessä Enviltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuo 181 ja Envi 43 yhdessä. Äänestys alkaa. Nyt ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tasaluvuin. 182 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tuo, koska se olisi ollut 3 vasta 2 äänestys. No niin, oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 183 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 neljä puolesta vastaan, tyhjä, anteeksi, ne, Envi neljä. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten 46 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 186 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 186. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tesh 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 ja 1, 8, 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty, hyvä, Vandaalen 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pesh 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 ja 189 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 197 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 189, 188 äh, puolesta vastaan tyhjää 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty PESH 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Envi 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 200 herra Kunzilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201, 2 ja 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mitä 205 tapahtui. No niin, sitten 62 ja 63 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Minäkin luulin, että se raukesi, mutta se hylättiin joka tapauksessa. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta. 208 hyväksyttiin, eikö niin? 207 raukeaa. 209 vedetään pois. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 raukeaa. 213 raukeaa. 12, 212 vedetään pois. 214 raukeaa. Hetkinen. Hyväksyttiinkö 206? Ei. No niin, eli äänestetään 211 puolesta vastaan. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 213 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty joka tapauksessa. 212 vedettiin pois 214 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 seuraavaksi Hetkinen. Niin, 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äänestys alkaa. 217. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kaksikymmentä puolesta, 19 vastaan. Missäs me oikein oltiinkaan? 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 mm, ja 19 puolesta vastaan tyhjää hyvä, äh, hylätty. 220 ja 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat kaksi raukeavat. Pesh raukeaa sitten 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tesh 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pes 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus numero 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pes nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vitonen puolesta vastaan tyhjää hylätty, kutonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi. En ymmärrä, minkä takia tämä on tässä lopussa vasta, mutta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PES 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pesh 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pesh 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pesh 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pesh 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Page 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71, anteeksi 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pesh 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 9 puolen, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pes 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pes 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Esittelijän tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Pes 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tässä ollaan ikään kuin kalastusvaliokunnan puolella kohta Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 kalastuspuolelta taas puolesta vastaan tyhjää hylätty. Äh, herra Kun taitaa olla onkin 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pesh 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten viimeinen PES 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys, hyvät naiset ja herrat, alkaa nyt. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta, 7 vastaan, ei tyhjää. Sitten seuraava äänestys päätöslauselman ehdotuksesta. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 7 vastaan, ei tyhjää. Hyväksytty, onneksi olkoon Meisner. Next is Mr. Rubik. Seuraavaksi herra Rubiksin, anteeksi, sieltä oli joku kommentti, niin ihan lyhyt kommentti. Haluaisin kiittää kaikkia varjoäänestäjiä hyvästä yhteistyöstä. Tämä oli erittäin hankala mietintö, koska tässä on, ollaan ihan uusilla urilla mm, koko asiassa ja kalastusvaliokunnan lähestymistapa oli kokonaan toisenlainen, siksi sitä ei voitu hyväksyä Ehm, sen vuoksi tämä nyt meni tällaiseksi, kun tämä meni itse istun kalavalikunnassa, että ei siinä mitään. Eli kiitokset kaikille kovasti vielä. Lähdetään tästä eteenpäin. Kiitos. Okay, thank you very much. That's very unusual. That... No tämäpä oli nyt hämmästyttävää, että kalastusvaliokunta noin eri linjoilla on. No niin, Rubiks. Seuraavaksi sitten alueen laatumerkki kohti maaseututalouden parhaita käytänteitä lähdetään kompromissi ykkösestä puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme tämän 19. Ehkä meni, ehkä ei. Katsotaan koneelta. 19. Kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. Hylätty 23.16. 20 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjiä hylätty 21 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 29 sitten puolesta vastaan tyhjiä Tarkistamme 29 puolesta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 30 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistamme 31. Tässä on vähän hämmennystä. Näköjään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tasapelillä hylätty. 32 puolesta. Vastaan tyhjä. Tarkistamme 32. Äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty 33 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 34. Ja no, tarkistetaan tämä 33kin sitten, no, äänestys alkaa siitä. He ovat kaikki antaneet äänensä, äänestys päättyy. No, tasa äänin hylätty. 33 oli tämä, joka äsken katsottiin. Nyt 34 puolesta. Vastaan. Tarkistamme numeron 34, kun kukaan ei enää jaksa kättään nostaa. Äänestys alkaa. EPP-läisiä on nyt yksi innokas liikaa. No niin, ääntys päättyy. Ehkä viimekin kerralla, mistä tuon tietää. No, kolme 35 puolesta, tyhjä hyväksytty 36 puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty kakkonen puolesta, vastaan tyhjä tarkistamme tämän kakkosenkin puolesta. Äänestys alkaa siis. Olet kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Numeroon kolme mennään puolesta vastaan. Tarkistamme numeron kolme. Äänestys alkaa. Kaikki äänestäneet äänestys päättyy. Hyväksytty. Numero viisi puolesta vastaan. Tyhjiä. Tarkistamme numeron viisi. Äänestys siitä alkaa. Näistä päättyy. Hyväksytty. Numero kuusi Benialta puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. No niin, loppuäänestys. Äänestys alkaa. Kaikki antaneet äänensä. Äänestys päättyy. 35, 4 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Onnen toivotukset Rubiksille. Hyväksytty. people to leave quietly, please, if they could. Voisitteko ystävällisesti poistua? vaiti, vaijeten, jos on kerran pakko lähteä. Next item on the agenda is the Siirrytään eteenpäin esityslistalla. Seuraava kohta on tiettyjen yhteisössä liikkuvien liiken, tieliikenteen ajoneuvojen suurimmat kansallisessa tai kansainvälisessä liikenteessä salitut mitat ja painot. Odotellaan, kun sali hiljenee. Esittelijänä Lightfried. Hyvät naiset ja herrat, mielestäni meidän kannattaisi kokoustaa yksi kerrallaan tässä kokouksessa. Ja jos haluatte pitää ylimääräisiä kokouksia, niitä voi pitää tuolla käytävän puolella. Tehdään näin, niin pääsemme jatkamaan meidän kokoustamme. Herra Lightfried, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. En tiennyt, että tämä mietintö oli mitenkään ristiriitainen, mutta olipa hyvä, että kerroitte. Niin nyt sitten se tiedetään. Kollegen, es war ja ein, ein großes Vergnügen, wie ich erfahren habe, dass ich diesen Bericht über... Mm No niin, hyvät kollegat. Äh, tämähän äh, on, saattaa äh, olla kiinnostavaa, koska no ihan yleisestäkin, yleisestäkin syistä. Ja toisekseen sitten, että mä, kuten puheenjohtaja jo vihjasikin, että tässä on aika ristiinkäyviä kantoja ja näkemyksiä. Me olemme, olemme täällä löytäneet yhteistä pohjaa parlamentissa, ja jos ei näin ole, niin kertokaa sitä toki minullekin. Mutta sikäli kun ymmärsä, ymmärtääkseni tässä äh, kukaan ei alusta alkaenkaan ole ollut kovin innostunut tästä koko komission ehdotuksesta. Ja, ja <clears throat> me, mielestämme näitä äh, sellaisia keskeneräisiä lakialoitteita pitäisi tänne valmistellakaan, eikä me vallankaan meille lähettää murheeksemme. Mutta kun tämä nyt tässä on, niin parhaan me olemme tehneet itse, itse mietintöön nyt sitten. Tämähän on sinänsä mielenkiintoista lainsäädäntötyötä, koska minusta osittain, tai tässä on sellaista, mitä minä vastustan pohjaa myöten. Tämähän on Euroopan parlamenttiin tullut tällaisena sitä taustaa vasten, että me kaikki kannatamme turvallista turvallista liikennöintiä, kuljetuksia, ympäristöystävällisiä kuljetusmuotoja ja toiset ponnistulet tähän suuntaan ovat toivottavia, toiset taas sitten eivät niinkään toivottavia. Minä olen tässä olen kahdeksan ja puoli vuotta tätä asian, tämän asian käsittelyä seurannut ja nyt sitten viime kuukausina on päädytty kuitenkin ihan väärillä raiteilla, jos näin voi sanoa ja ajatellaan, jos tätä valkoisen kirjan, valtoisen, valkoisen kirjan viestiä, että liikennettä ja kuljetuksia pitäisi saada maantieltä kiskoille varsin pitkälle, mutta tämä on tämän ei näytä olevan enää ollenkaan tavoitteena, niin kuin esimerkiksi liikennekomissaari Kallas aikoinaan ajoi, jos me koko lähtökohta on pielessä. Tämä ei ole sillä tavalla sellaista eurooppalaista kuljetus- ja liikennepolitiikkaa, mitä me tässä peräänkuulutamme. Tämä ei ole suinkaan suurten massojen, suurten kansankerrosten etujen, etujen mukaista. Eli se, tätä taustaa vasten haluan, että koko tämän komission lakiehdotusta tarkastellaan. Tämä aika harvoin osuu tällaista kohdalla uran, uran varrella, että, että että tämä koko, koko, koko komission lakiehdotus pitäisi kääntää aivan päälailleen sisällöllisesti. Mutta tässä on mm, puhuttu tämä, tämä yleinen sanahelinä tässä ei ole millään tavalla iloksi eikä hyödyksi kenellekään jos, jos ajatellaan tällaisia ö, ö, suuria yhdistelmäajoneuvoja ja niiden liikennettä sitten yli rajojen sallia, se on ihan ö, aika lailla eri linjoilla kuin mitä, mitä aiemmin, aiemmat komissiot ovat ajaneet. Tässä on nyt kyse siitä, että jos komission ehdotusta tarkastelee, en minä koskaan tämmöistä kokenut, että, että tätä jos lukee, tässä on selkeästi sitten joidenkin asianosaisten rooli käy ilmi selväksi tässä, heidän pitäisi olla täällä kenties sitten läsnäkin. Eli tämä on nyt sen vastapainona sitten yleisen liikennepolitiikan parantamisella ja ovat sen tielle sitten. Mutta katsotaan nyt sitten, mitä tästä sitten loppu, väleissä käteen jää. Minä olen ehdottanut, että minkä, minkä, minkäänlaista rajat ylittävää liike, liikennettä ei näillä jättiläisrekoilla pidä mm, sallia. Jatkossa se, se on peruslähtökohtani. Ja sitten jos ajatellaan tätä koko tekstiä, e-, eli jotain epämääräisiä ehdotuksia turvallisuuden saralla, katsastuksen suhteen, valvonnan suhteen, e-, e-, tietysti varmaankin sitten, jos tarpeeksi aikaa tähän annetaan, niin varmaankin nämä sitten tulevat pakollisiksi jossain vaiheessa. Eli tämän täytyy olla olennaista meille, meidänkin kannaltamme, eli että tällaiset että suojelu- ja turvamekanismit ja järjestelyt sitten pakollistetaan eh, mahdollisimman nopeasti Pitäähän olla mm, mahdollista sitten viranomaisille valvoa näitä liikennevirtoja ja liikennöitsijöitä ja heille tuot, käyttöön sitten pitää olla riittävät välineet siihen tarkoitukseen sopivasti niinkin tarjolla. Minä olen myöskin sitä mieltä, että on välttämätöntä tulevaisuudessa ää, ää, velvoittaa nämä painorajat ilmoittamaan autoissa näkyvästi. Ja myöskin sitten kuljettajien eh, turvallisuuden takaamiseksi. Eh, Hän pitää tietää, miten raskaasti hänen ajamansa kärry on kuormattu. Mitä sitten tulee näihin aerodynamisiin toimenpiteisiin? Suht, su, suhtaudun myönteisesti periaatteessa näitä toimenpiteitä kohtaan, mutta meillähän on jo direktiivi, olemassa siitä, minkälaisiin toimenpiteisiin pitää ja voi tarttua ja ryhtyä tämän asian osalta. Ja tämä komission ehdotus tavallaan sotii tätä olemassa olevaa direktiiviä vastaan, koska se on, senkin suunta tässä on erilainen, kuten jo todettu monen otteeseen. Olen yrittänyt, että vähintään ne seikat tästä direktiiviehdotuksesta tai asetustekstistä kaivaa esille, jotka sitten sopivat toinen toistensa kanssa yhteen. No, myönteistä kuitenkin lienee se, että, että kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka, josta tehdään sitten paremmat, nämä nykyiset kuorma siis paremmin liikenteeseen sopiviksi, tämä vaatisi tällaisia erilaisia teknisiä, teknisesti neutraaleja säästö, säästötoimenpiteitä, ajatellaan vaikka polttoaineen käyttöä tai muuta, tai muusta auton painosta johtuvia parannustarpeita, joita olen kyllä tässä luetellut lisääkin omassa mietinnössä, jotta todellakin pääsisimme sitten mahdollisimman optimaalisiin olosuhteisiin. No, tämä on kuten sanottu minun äh, luonnokseni, joka tässä nyt käsillä on. Äh, arvoisat kollegat, äh, varjoesittelijät vallankin kenties näkevät asiat toisin, kuten on jo huomattu. Mutta lopu, lopu, loppujen lopuksi olisi varmaankin hyvä löytää jonkinlainen kompromissi, joka sitten tyydyttäisi suurinta osaa parlamentaarikoista ja joka mahdollistaisi äh, optimaaliset äh, toimintaedellytykset sekä Euroopan elinkeinon, äh, teollisuuden, talouden kannalta ja toisaalta sitten keventäisi sitten kuormaa näillä läpikulkureiteillä ja mahdollisten verotulojen kautta. Ei ei auta, että me täällä sitten muutamme jotain toimintaedellytyksiä ja sitten kuitenkin infrastruktuurin kustannukset lankeavat veronmaksajien kontolle, tai sitten tekevät ylipäätänsä liikenneitsijöiden elämän mahdottomaksi. Tämä esimerkiksi tässä yhteydessä on, jos ajatellaan jäsenmaan edustajaa, joka näkee tämän myönteisenä, ja sitten kuitenkin e-, edellyttää, että 50-40 miljoonan euron edestä edellyttää sitten liiken, tieverkoston uudistuksia tai korjauksia. Tässähän nähdään nyt sitten, että intressit vähän käyvät, sotivat toisiaan vastaan. Tässä yhteydessä haluaisin vielä käyttää tilaisuutta hyväkseni omasta, omasta panoksestani riippumatta kiittää näitä varjoesittelijöitä, vaikka meidän näkemyksemme käyvätkin ristiin. Siis tämä on ollut erinomaista ja rakentavaa yhteistyötä. Nyt ne te- ehdotukset, joita me täällä olemme puineet, ovat No, ovat minunkin mielestäni osittain järkeviä ja varmaankin sitten petavat tietä hyvään kompromissiin loppuvaiheessa. Kiitos herra Lightfield. Seuraavaksi herra Ramotiari. Kolme minuuttia, kiitos. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja hyvää huomenta kaikille. Minä olin äh, talous- ja sosiaalikomiteassa esittelijänä tästä kohdasta, joka koski painoja ja ulotuksia. Asiasta myös keskusteltiin heinäkuun täysistuntomme aikana ja se hyväksyttiin yksimielisesti, mikä ei aina ole tavanomaista. Kun luen tätä mietintöehdotustanne, Huomaan, että useat ehdotukset ja kommentit ovat sen mukaisia, mitä olemme yrittäneet tässä omassa mietinnössämme sanoa. Yksi esimerkki on niistä, että kun puhutaan näistä lisäpainosta, niin edustaja Lehtwit ottaa käyttöön vaihtoehtoista polttoainetta käyttävät ajoneuvot, jotta voitaisiin vahvistaa tämä teknologian neutraalisuus, jota kovasti tuemme. Mutta meidän tiedämme, miten hyvä tämä on sitten vasta loppujen lopuksi, kuten tiedätte. Varmasti myös tämä valiokunta seuraa asiaa tarkkaan. Menemättä sen kummemmin yksityiskohtiin haluaisin vain käsitellä muutamaa aihetta ja tarjota teille lisäarvoa tähän keskusteluun. Ensimmäinen kohta, jota haluaisin korostaa, koska en tässä mietinnössä sitä nähnyt, koskee artiklaa 16b-ehdotuksessa, joka tarjoaa intermodaalisessa liikenteessä 40-45 jalan maksimipituisille ajoneuvoille 44 tonnin maksimipainomäärän, mutta vain kolmeaksillisille ajoneuvoille. Meidän mielestämme tämän säännöksen tulisi koskea myös kaksiakselisia ajoneuvoja, sillä täytyy muistaa, että yli 90 prosenttia ajoneuvosta Euroopan teillä on kaksi akselisia. Se, että tämä koskisi vain kolme akselisia, merkitsisi sitä, että meillä olisi polttoainekulutus lisääntyisi, mutta lisäksi myös täytyisi korvata vanhoja ajoneuvoja uusilla. Toinen ja vielä äh, ristiriitaisempi aihe liittyy eurooppalaiseen Megatrax-järjestelmään. Emme palaa EMSn äh, hyötyihin tai haittoihin. Ja ymmärrän monien huolenaiheet, mukaan lukien esittelijän, kun puhutaan tulevista tilanteesta ja siitä, että se on tasa-arvoinen kaikille. Kun yhä useampi jäsenvaltio tarjoaa VMSn käyttömahdollisuuksia yli rajojen, niin tämä saattaa aiheuttaa dominovaikutuksen kaikkialle Eurooppaan. Se on ihan todellisuutta. Mahdollisesti siis. Jos näin tapahtuu, niin uskomme, että Euroopan komission pitää huomioida tilanne ja jättää jäsenvaltioille mahdollisuus päättää siitä, millä tavalla tulee toimia. Jos pidemmät ajoneuvot ottavat itselle markkinaosuuden jäsenvaltioissa silloin, kun oikea infrastruktuuri on käytössä ja riittävät turvavälineet olemassa olevalla olemassa olevassa tieverkostossa, ja tämä on tärkeää, niin silloin Euroopan komission tehtävä ei ole ryhtyä rajoittamaan tilannetta. Ja tässä se muuten rikkoo toiseisuusperiaatetta, johon vedotaan ihan joka toinen päivä. Tämä on tärkeää meille. Minulla oli muita kommentteja, mutta aikapa taitaa olla tässä jo kulunut. Kiitän vielä kerran puheenjohtaja teitä kaikkia siitä, että viitsitte kuunnella. Thank you very much. Kiitos. Nyt minulla on pitkä lista puheenvuoropyyntöjä, kuten voitte vain kuvitella. Täytyy soveltaa vähän kurin pitoa, eli kolme minuuttia kaikille varjoesittelijöille ja kaksi minuuttia kaikille muille puhujille. Sabamas, Benjen, Van Dalen varjoesittelijöinä, Foster, Hertog, Riitei, Teidebaker, Higgins ja Back muina puhujina. Eikä huoneessa taida sen kummemmin ihmisiä istuakaan joka tapauksessa. Mm, aloitetaan ajan mittaus. Aloitetaan herra Sarvamaasta. Kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä. Lightfried käytti 80 tai 85 prosenttia ajastaan, kun puhui rajat ylittävästä liikenteestä. Ja mielestäni tuo kertoo meille kaiken pähkinän kuoressa. Siitä tässä oikeastaan on kyse, vaikka siitä ei alun perin ollutkaan kyse. Se ei tässä ollut aikomuksena. Totta kai tässä on paljon hyviä mainintoja esimerkiksi polttoainetehokkuudesta. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita siinä komission ehdotuksessa, mutta minä haluaisin keskittyä niin ikään tuohon rajat ylittävään liikenteeseen eniten. Me tiedämme, että kun tavaroita kuljetetaan yhä enemmän ja enemmän. Ja me tiedämme, että niissä maissa, joissa käytetään näitä hieman pidempiä rekkoja, jossa on eri akselivälit, erilaiset akselielementit, niin tiedämme, että tästä seuraa se, että näissä maissa hiilidioksidipäästöt pienenevät huomattavasti. Näin on ollut joissain tapauksissa jopa 15 vuoden ajan. Ja tästä on myös paljon taloudellista hyötyä ja me tiedämme sen varmasti, että tähän ei liity mitään turvallisuusriskejä. Sellaisia ei ainakaan ole havaittu jäsenvaltioissa tehdyissä tutkimuksissa näissä intermodaalijärjestelmiin kohdistuneissa tutkimuksissa. Ja mikä vielä tärkeintä, me tiedämme, että näissä maissa rautatieliikenteen osuus, joka mielestäni on erittäin tärkeä, on korkeimmi, korkeimmillaan Euroopassa. Suomessa 25 prosenttia, Ruotsissa, Tanskassa niin ikään. Eli se, joka tässä on mielestäni täysin käsittämätöntä, on se, että kun otetaan kaikki faktat pöytään ja ne kaikki puoltavat sitä, että meillä olisi vapaa liikenne, mitä vähemmän rekkoja, sitä vähemmän onnettomuuksia, sitä vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Ja mikä kaikkein tärkeintä, että kun näistä rekoista ei aiheudu mitään intermodaalivaihdosta eri liikennevälineiden välillä, niin sehän on hienoa. Jatketaan tästä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos. Herra Sarama, näyttää siltä, että meidän pöydässämme tätä puheenvuoroa tuetaan. Seuraavaksi Benjam Aldelta kolme minuuttia. Niin, kiitän esittelijät tehdystä työstä. Komission ehdotus mielestäni mahdollisesti parantaa turvallisuutta ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ja minusta olisi harmi, jos me emme pääsisi lopputulokseen ensimmäisessä käsittelyssä. Joten toivottavasti tämä aset, äh, tarkistusesittämisen määräaika ei johda viivästyksiin täysistunnossa. Tässä on kysymys laajemmistakin poikkeuksista kotimaisessa ja kansainvälisessä liikenteessä. Siinä otetaan huomioon liikenteen todellisuudet, ja nekin täytyy meidän ottaa huomioon. Yleisesti en ole laajempien ja suurempien rekkojen kannalla, koska ne tuovat mukana paljon haittoja. Ja meidän täytyy ottaa huomioon myös niiden korkeus. Kuten esittelijä on täällä nyt esitellyt mietintönsä, niin Tämä heijastelee tämänhetkisiä Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan korkeusrajoja. Meillä on jo useamman vuoden olleet käytössä korkeammat rekat. Ja nyt täytyy sitten estää niiden Englannin kanalin ylittäminen tai rajan yli pois Irlantiin. Meidän täytyy ottaa huomioon ne toimintatavat, jotka toimivat jossain jäsenvaltioissa. Ja meillähän on jossain jäsenvaltiossa tällainen tilanne, ja sitten syntyvät nämä rajakysymykset. Meidän täytyy myös pitää mielessämme yhtenäismarkkinakysymys. Aerodynaamisissa laitteissa olen samalla linjalla esittelijän kanssa yleistöttäen puolesta, mutta vaikuttaa siltä, että jotain ongelmia kuitenkin on olemassa olemassa lainsäädännössä ja tyyppihyväksyntäjärjestelyissä. Haluaisin, että komissio selvittäisi tätä kysymystä. Turvallisuuskysymyksissä laajalti kannatan sitä, mitä esittelijä sanoi. Minusta meidän täytyy katsoa sitä, missä voidaan saada aikaiseksi parannuksia mutta antaa myös valmistajille riittävästi aikaa toteuttaa nämä muutokset. Meidän täytyy myös ottaa huomioon kaupunkiliikenteessä kulkevien rekkojen erityisvaatimukset. No yhdistetty liikennemuodot. Ajattelin alun perin, että nämä eivät välttämättä olisi mikään huono ajatus, mutta valitettavasti sellaisena kuin tämä määritelmä tällä hetkellä on, niin se kyllä eh, toimii itseään vastaan. Tämänhetkinen määritelmä jättää meriliikenteen ulkopuolelle. Ja minusta meidän täytyy asiaa tarkastella. Joko täytyy määritellä tämä intermodaalinen tai sitten täytyy yhdistetty liikennemuodon määritelmä muuttaa, koska se ei toimi saarivaltioissa. Meidän tulisi myös ottaa huomioon, tai siis olen samaa mieltä, että yhdistettyä liikennemuotoa ei voida käyttää niin, että meillä on valtava tieliikennematka ja ihan lyhyt rautatiematka. Eli Haluaisin kuulla tästä kilometrimääristä komissiosta. Meillä täytyy olla joku näköinen tarkempi luku siitä tiedossa. Kiitos. Kramer, kolme minuuttia. Lichtenberger, Lichtenbergin nimissä haluaisin kiittää esittelijä ja selkeistä sanoistaan heti tässä kärkeen. Ja hän on toistaa vielä saman. Eli me olemme Äh, päässeet siihen, ettei tässä, että komissio ei tässä pääse ihan omin päin äh, uutta lainsäädäntöä tekemään. On aika käsittämätöntä, että tällais oikeusvaltiossa moista lainsäädäntöä edes ylmeille toputetaan. Me olemme onneksi estäneet sen läpimenon sellaisena. Toisekseen tässä mediassa on aika paljon hyvääkin toki, mutta haluaisin yhden nostaa että 50 prosenttia tästä yhdistelmäliikenteestä on maanteissa, maanteillä tällä hetkellä. Eli, eli sen, me emme missään tapauksessa pysty sitten näihin hiilidioksidisäästötavoitteisiin tätä kautta yltämään 20 prosenttia 2020, kuten tässä valkoisessa kirjassakin on sovittu, pitäisi saavuttaa se tämä 20 prosentin säästö. Se on aika ratkaisevaa. Tämä yhdistelmäliikenne on varmistettava ja ajatellen sitten nämä uudet turvakorit, jotka, joita on suunniteltu, jotka on suunnitella, mitä pitää komission ehdotuksessa Äh, se oli aika myönteisessä hengessä esillä kyllä, kuten, äh, kuten sanottu, tätä äh, liikennemääriä on pyritty vähentämään siis kaupungissa tämän teknologian neutraalit määritelmät ovat, ovat niin, niinkään tavoittelemisen arvo, arvo, arvoisia. <clears throat> Sitä me emme voi suora su, su, suvaita, että näin tässäkin ollaan samalla väärillä linjoilla kuin komissio. Mitä sitten tulee parannusmahdollisuuksia vielä tarjolla, eli, eli se, nämä val, valvonna, valvonnan järjestäminen, että se, tässä että tekee uutta lainsäädäntöä, mutta ei katso sitten, että noudatetaanko tätä. Esimerkiksi mitä tulee juuri näihin valvontaan tässä aikoja, aikaa voitaisiin säästää, ruuhkia vähentää, jos meillä olisi tällaiset asianmukaiset valvontavälineet. Ja tässä voidaan muutenkin aikaa säästää, jos noudatetaan vanhaa lainsäädäntöä eikä kojalla säätä uutta. Sitten mitä tulee näihin näihin hirviö, hirviörekkoihin, niin niiden olemassaoloa mitenkään perusteltu. Jos ajatellaan vaikka tätä infrastruktuuria, että, että, että millä tavalla sitten hoidetaan se kuntoon, että kadut ja maantiet voivat ottaa vastaan näitä jättiläisrekkoja. Ja, ja kun katsoo tässä, tässä on kysymys vain voittojen yksityistämisestä ja, ja kaikki loppu jää sitten ä, ä, veronmaksajien kontolle. Tyhmiähän me olisimme, jos me tämmöiseen suostuisimme. Michael. Kiitos. Herra Van kolme minuuttia, kiitos. Ja, voorzitter, wij zijn altijd... Hyvä puheenjohtaja. Mehän olemme täällä aina hyvin kohteliaita toisillamme, aina kiittelemme toisiamme tehdystä työstä, joten sydämestäni kiitän nyt tehdystä työstä, mutta tässä on vain yksi pieni ongelma. Olette ihan työstämässä vääriä asioita sinänsähän ne sosiaalidemokraatit ottivat tämän esille, mutta tässä tapauksessa tilanne on oikein huono. Terminologiasta on täällä puhuttu, täällä on puhuttu näistä monsteri kuorma-autoista, megakuorma-autoista. Ne ovat sellaisia kuorma-autoja, jotka ovat hyviä ympäristölle, ne vähentävät tavarankuljetusten määrää, koska ne ovat niin suuria, ne eivät rasita ympäristöä niin paljon. Niitä emme saa mitenkään rajoittaa. Niin kuin perinteisesti valtiojohtoisessa politiikassa on tavana. Meidän täytyy antaa näille ekokombeille oikein hyvät mahdollisuudet liikkua. Ja kun puhutaan liikenneturvallisuudesta, kuljettajien koulutuksesta, matkoista, joita nämä rekat kulkevat. Kaikki sanovat, että hienoa, nämä ovat todellisia parannusehdotuksia. Mitä sisitelijä sitten tekee? Hän painaa jarrua ja sanoo ei parannuksille. Me emme halua parannuksia. Se on tämä esittelijän tekemä hieno työ. Ja minä en voi ollenkaan hyväksyä tätä, hyvä puheenjohtaja. Se, mitä kristillisdemokraattien varjoistelija sanoi, että liikenne vaan lisääntyy. Tässä meillä nyt on hieno väline, joka vähentää tätä liikenteen määrää ympäristöystävisellä, liikenneturvallisella tavalla. No sehän on ihan valtava saavutus. Ei sitä nyt kannata vastustaa eihän sitä vastustaa voi millään tavalla, sehän on aivan naurettava. Itse asiassa varjoesittelijöiden kokous on ihan hirvittävän lyhyt. Mehän tiedämme välittömästi, miten asia on hoidettu. Minuutissa äh, voidaan jo todeta, että ollaanko puolesta vai vastaan. Ekokombi, monsteri, kuorma-auto. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon. siirrytään seuraavaan. Liike kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Itse olen hyvin pitkälti esittelijän kanssa samaa mieltä. Todellisuudessa olen sitä mieltä, että tässä on joitakin, jotka ovat näitä megarekkoja vastaan ja joitakin, jotka ovat niiden puolella. Kaikki ovat ymmärtäneet hyvin, että megarekat ovat parantaneet liikennettä ja jos vielä käytetään supermegarekkoja, niin silloin liikenne paranee entisestään. Eli mitä suurempia rekkoja, sitä sujuvampaa liikennettä, mutta kaikki eivät välttämättä suhtaudu yhtä myönteisesti tällaiseen valtaviin rekkoihin. Teillä on muunkinlaisia ajoneuvoja, muunkinlaisia käyttäjiä. Päästöt ovat toinen ongelma, jos katsotaan mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä jos teille laittaa paljon tällaisia megarekkoja, niin päästöthän vähenevät. Mutta lopulta päästöjenkin osalta saatetaan päätyä huonompaan tilanteeseen. Ja ymmärrän kyllä hyvin Äh, että Pohjoismaista on saatu loistava esimerkki. Siellä tilanne on kuitenkin hieman erilainen kuin muualla Euroopassa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että megarekkojen puolelta tilanne on hieman eri. Nyt ei olla keskiajalla. Lopetan puheenvuoroni kuitenkin tähän. Nyt tulee kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. Järjestystä saliin. Herto, kaksi minuuttia. Kiitos. Kiitoksia. Minunkin ajatukseni menevät äh, esittelijän suuntaan tällä hetkellä. Äh, harvoin ollaan, olen yhtä, niin paljon yhtä mieltä esittelijän kanssa kuin tällä kertaa on asianlaita tulee lyhyesti sivuan nämä pääargumentit, näitä pääargumentteja tässä parin minuutin aikana. Eli tämä, tässä ei varmaankaan tämä modallisuus tule muuttumaan mihinkään, että päästäisiin ympäristöystävällisempään järjestelyyn, jossa, jossa maanteeltä liikenne siirtyisi pois. Anteeksi, tässä on pieni tekninen häiriö. Äh, niin tämä ähm, jättiläisrekat äh, äh, ovat tietenkin tuttuja Pohjoismaista ja tuolta Alankomaista. Tämä 40 tonnin rekat nyt on puheessa jopa 60 ja painava, 60 tonnia painavammatkin rekat kokemukset ovat tuttuja kyllä, mutta tässä on kuitenkin tarkoitus, että yhdenmukaista politiikkaa harjoittaa. Siitähän ää, voi täytyy olla kysymys. Emme voida yhtä, yhtäältä ää, uno, unohtaa tämän val, val, valkoisen kirjan toi, suorituksia, että yli 300 kilometrin mittaiset kuljetuksia raiteille ja sitten taas yhtä, Eh, toisaalta sitten eh, yhtäkkiä lähteä täysin toiselle linjalle, kun ajatellaan tätä eh, liikennemuutospolitiikkaa. Mitä sitten tulee näihin infrastruktuurikustannuksiin, siinä tämä kannattaa ottaa huomioon. Esimerkiksi meillä Saksassa on käynnissä asiasta neuvottelut. Ja nimenomaan yksi asia on kuorma-autojen tietullit. Henkilöautoillahan tällaiset on. Ja, ja sitten kun kuulen tällaista, tällaisia ehdotuksia, että meidän täytyy sitten tietenkin huomioon, että voidaan ottaa lähteä liikkeelle sitten siitä, että tuo kuorma-autojen ja rekkojen tietullit olisivat sitten suhteessa siihen käyttörasitukseen maanteillä ja muilla kaduilla. Sitten jos ajatellaan, täällä taas nämä ulkoiset kustannukset vähän internalisoitua. Me, tässähän on äh, äh, pelkona, äh, niin kuin lobbaritkin ovat todenneet, että, että sitten liike, liikenteeseen tulee tehokkaampia, mutta määrällisesti vähempiä kuorma-autoja teillemme. Tässähän voidaan todeta, että että pienyrittäjät olisivat sitten paremmassa asemassa, jos näitä jättiläisrekkoja ei liikenteeseen tupsahtaisi. Herra De Backer, kaksi minuuttia, kiitos. Kiitoksia, minäkin haluan kiittää esittelijää tehdystä työstä. Siinä on todellakin monia hyviä asioita, aerodynamiikasta esimerkiksi. Mm, mutta tässä on keskustelu, tämä keskustelu ei tänään koske niitä, vaan muita asioita. Täällä on sanottu, että komission ehdotus olisi hyvä. Minustakin se on hyvä. Mutta me emme saa asettaa liikennepolitiikkamme päälailleen. Me emme saa tehdä niin, että se siirtyy rautateiltä uudelleen takaisin tielle. Me emme myöskään saa asettaa uusia esteitä uusille innovoinneille, mitä tarvitaan kaikessa liikenteessä. Eli komissio ei tässä ole kääntämässä kaikkea päälailleen, vaan nimenomaan esittelijä – ja minun mielestäni on ihan käsittämätöntä, nyt kun ollaan 21. vuosisadalla, että käydään keskustelua Eurooppa, Euroopan verkosta siitä, millä tavalla investoidaan lisää rajoittaviin hankkeisiin ja esittelijä haluaa asettaa uusia esteitä, jotka estävät tehokkuuden kehittymisen. Se on minusta aivan käsittämätöntä. Lisäksi tähän liittyy toinen asia, jota en ymmärrä erityinen ongelma, joka koskee Beneluxin ja Ranskan välistä ongelmaa 44 tonnisissa ajoneuvoissa. Tätäkin komissio haluaisi mutta niin, että meillä on Euroopan ajatus tässä taustalla ja otetaan huomioon rajoittavat tilanteet. Ja loogisesti olisi järkevää, että pyrittäisiin tässä saada aikaiseksi hyvä lopputulos. Mutta vaikuttaa siltä, että kaikki, jotka täällä Euroopan parlamentissa haluavat enemmän eurooppalaista tiepolitiikkaa, eurooppalaista integroitua politiikkaa, tietävät, millä tavalla heidän täytyy suhtautua tähän raporttiin. Meidän täytyy saada pois nämä esteet sen sijaan, että niitä rakennetaan lisää. Kiitos, Rova Foster, kaksi minuuttia. Kiitos. Olen samaa mieltä Peter Van Dalenin kanssa monessa suhteessa. Meidän täytyy elää tässä todellisessa maailmassa. Minä olen asunut Itävallassa ja siellähän ollaan kaiken keskellä. Ymmärrän, että siellä on paineita, hänen kohdistuu paineita. Jos nyt katsotaan teknologian kehitystä ja siitä, mitä rekat näyttävät tänä päivänä verrattuna kymmenen vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen, kehityshän on ollut mieletöntä. Tässä täytyy myös ottaa huomioon maantieteelliset etäisyydet sellaisilla alueilla, joissa ei ole rautatieyhteyksiä ja joissa rekkojen täytyy kulkea näitä pitkiä matkoja. Ei se tarkoita sitä, että ne kulkevat kaupunkien läpi. Meidän täytyy pysyä realistisina. Jos ajatellaan yhdistynyttä kuningaskuntaa, eh, me olemme suhtautuneet myönteisesti komission ehdotukseen, joka liittyy näihin suurimpiin painoihin eh, ja suhtaudumme myönteisesti eh, maakaasun käyttöön rekkojen polttoaineina, mutta korkeuteen suhtaudumme hieman penseästi, koska me teemme kauppaa tietenkin Irlannin kanssa esimerkiksi. Tästä koituu ongelmia, joita täytyy harkita. Sitten jos ajatellaan komissiota ja sitä, että se ei ole määritellyt aikaa delegoidulle säädöksille, sitä me emme tietenkään voi tukea. Ymmärrän esittelijän kannan tässä asiassa, mutta meidän täytyy saada tähän koko keskusteluun jotain järkeä. Meidän täytyy keksiä tähän jotain järkevää. Emmehän me halua päättää, mitä muissa maissa pitäisi tehdä. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, mutta meillä on kuitenkin jo rajat ylittäviä sopimuksia. Niitä täytyy saada lisää kaikessa tässä täytyy olla pragmaattinen ja järkevä. Nyt meillä on komissio, esittelijä. Olemme samaa mieltä esitettyjen asioiden kanssa johonkin pisteeseen asti ja toivottavasti tässä päästään johonkin järkevään ratkaisuun. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Nyt minun täytyy lähteä. Herra Van Dalen jatkaa sijaisenani ja Rova Wodman Kolen seuraava puhuja. Kaksi minuuttia. Kiitoksia. Jatkaisin siitä, mitä De Sarvamaa ja Foster sanoivat ensimmäinen ongelma tässä keskustelussa minulle on se, että täällä on paljon tunteita pinnalla ja emmekä riittävästi pohjaa kantojamme tieteellisiin tutkimustuloksiin. Täällä puhuttiin lobbauksesta, joka on tämän puolella, mutta myös ollaan kovasti vastaan esimerkiksi rautatiesektorilta. Ja olemme saaneet tuntea, että joidenkin logististen hotspottien lisäksi, jossa mitään rautatieyhteyksiä ei ole, niin nämä kuorma-autot, raskat ajoneuvot hoitavat ekologisemmin ja tehokkaammin nämä kuljetukset. En käytä ekokuorma-auto enkä gigakuorma-auto sanaa tässä Anakomassa. Meillä kokemuksemme ovat sen, että se ei lisää ollenkaan infrastruktuurikuluja siitä syystä, että nämä kuorma-autot sallitaan vain tietyillä teillä turvallisuuskysymyksiä ongelmia ei synny, koska kuljettajilla on lisäkoulutus. Eli järjestelmässä on paljon lisäturvamenettelyitä. Ja tässä ei ole minkäännäköisiä ristiriitoja Alankomaissa. Kautta poliittisen spektrin ollaan samaa mieltä. En ymmärrä, sillä me asumme yhdessä Euroopassa, yhtenässä Euroopassa. Esittelijä ehdottaa, että kun se kerran sallitaan tietyillä väylillä, Alankomaissa, Saksan ja Belgian puolella. Saksa voi sallia Belgia voi sallia. Niin Eurooppa kieltää näiden kuorma rajoja ylittämisen. Sehän nyt on ihan naurettavaa. Minä olisin sitä mieltä, että varmistetaan se, että saamme aikaiseksi tietyn lupamenettelyn jäsenvaltioissa niin, että näiden ajoneuvojen ei, näitä ei pitäisi kieltää raja ylittämästi puheenjohtaja. Kiitoksia. Hienoa, että pysytte vielä puheajassannekin. Ja te tiedätte, että minusta tämä on aivan valloittava aihe minun mielestäni ja siitä syystä minä sainkin tässä puheenjohtajuuden itselleni, että vain tietäisitte. Ja seuraava puhuja. Kiitos. Olen täysin samaa mieltä Petri Sarvaman kanssa ja Van Dalenin ja Fosterin ja Van Kuulin kanssa. Tiedän, että tässä on ympäristöystävällisiä elementtejä taustalla, mutta jos nyt katsotaan todellista tilannetta, isommat rekat tarkoittavat vähemmän rekkoja teillä. Tämä liittyy myös kustannuksiin. Puheenjohtaja mainitsi, että tätä ei voida hyväksyä, tätä tilannetta. Ja minulla on tietenkin irlantilainen tausta, en pahoittele sitä mitenkään. Irlanti on saarivaltio. valtio meillä on tietynlainen infrastruktuuri, joka rajoittaa mitat 4,6 metriin. Mutta mistä saadaan ympäristöhyötyjä tästä ehdotuksesta? Me olemme vientimaa, me olemme riippuvaisia myös lautoista, nekin ovat ympäristöystävällisiä – EU on tuottanut paljon järkevää lainsäädäntöä tässä suhteessa, mutta mielestäni esimerkiksi tarkistusta numero 16 ei voida mitenkään puoltaa mistään näkökulmasta. Se ei ole meidän kannaltamme mahdollista. Meillä ei ole tarvittavaa infrastruktuuria Irlannissa paikallaan joka puoltaisi tällaista rautatieliikenteen yhdistämistä tähän käyttöön. En voi puoltaa tällaista missään nimessä. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Mukavaa myös, että tekin pysytte aja, puheessa. Kollega Bach seuraavana. Kiitoksia kovasti. Tästähän äh, näkyy juuri eurooppalainen moninaisuus, monimuotoisuus parhaimmillaan. Meillä on tässä äh, läpikulkumaista, autonomista saarimaista, äh, vähän syrjäisemmistä maista, jäsenmaista kyse. <clears throat> Äh, tässä varmaankin esittelijä on hyvää työtä tässä tehnyt kylläkin. Ei siinä mitään, mutta kun minä varjo, varjoesittelijä työ on, on niin ikään ollut tietenkin onnistunutta. Ei siinä mitään. Mutta minä haluan kuitenkin pohtia vähän tätä, näitä kustannusrakenneita, onko tätä taloudellista ulottuvuutta, <clears throat> että on, onko tässä taloudellisesti kantavat luvut mukana. Epäilen sitä, tässä tilanteet ovat hyvin erilaisia ja jos, jossain vaiheessa nämä ehdotukset ovat suorastaan naurettavia sen vuoksikin. Tämä, näitä ei kannata ottaa keskustelua ollenkaan, vaan pyrkiä selvittämään, mitä lukuja täällä voitaisiin olla pohjalla tai hankkia asianmukaiset tiedot, eikä vaan vaan sitten huhupuheiden perusteella edetä. Jos ajatellaan vaikkapa tämmöisiä hiilidioksidipäästöjen vähennystarpeita, tavoitteita ja näitä mahdollisuuksia, mitä täällä saavutaan, niitä ei ole saatu millään tavalla ratkaistu. Jos Eli minä en kyllä pidä myöskään tästä ehdotuksesta, maksimipainorajaehdotuksesta nyt pistonnin. Ja, <clears throat> vielen dank. Äh, Edustaja Gross, niin, kiitä minäkin esittelijä ja toivotan onnea ja menestystä. Nimittäin työ alkaa vasta nyt oikeastaan sitten, kun meidän joudumme etsimään näitä kompromisseja näiden vastakkaisten näkemysten välillä. <clears throat> Mutta tässä mietinnössäkin näkyy aika selvästi, mitä, eli että, että mitä turvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tulee, siitä, siitä olemme yhtä mieltä. <clears throat> ja että myöskin aerodyna, aerodynamiset ominaisuudet, se ansaitsevat kohennusta. Siitäkin olemme varmaan yhtä, yhtä mieltä, mutta sitten ää, täytyisi, mm, kysymys on siitä, että jos olen matkalla A-B, miten sen sen tapaan mitä se tapahtuu, äh, äh, jos rakennetaan äh, kiskoja, siinä joutuu 15 vuotta sitten taas odottamaan, että, saako, että sitä saa rahansa takaisin. Silloin voidaan puhua sitten tietenkin kuljetusten siirtämistä esimerkiksi rautateille, jos se on mahdollista, ei sitä kannata väkisin vääntää. Ja, ja, <clears throat> jos ajatellaan, että silloin jos ei tätä kuljetunten siirtoa tapahdu, silloin päädytään tähän palveludirektiivin piirille, piirin aika nopeasti. Eli kuten sanottu, tämä liikennehän on raskas liikenne, on kaupungissa kielty, se on ihan selvä. Ja nyt meillä pitää noudattaa sitä infrastruktuuria, joka, jota nyt on olemassa, jos ajatellaan tätä rajat ylittävää liikennettä jos äh, äh, komissio äh, edellyttää ja toteaa, että tämä liikenne tai verkosto, tieliikenneverkosto esimerkiksi on yhteensopiva, niin silloin voidaan sallia nämä rajat ylittävä liikenne. <clears throat> Muussa tapauksessa tietysti pitää sitä luopua, ainakin tässä ensin yrittää löytää omassa puolueessa tämä yhteisymmärrys asiasta ja sitten vasta ruveta hieromaan sopua muiden puolueiden kanssa. Kiitoksia ja jälleen nappisuoritus. Nyt annan edustaja Karan Mitsokselle komissiosta puheenvuoron. Hän voi kertoa meille siitä, mitkä hänen näkemyksensä ovat tästä ensimmäisestä näkemysten vaihdosta. Olkaapa hyvä. Thank you, thank you very much. Kiitos paljon puheenjohtaja. Nyt elämme 2000-luvulla, aivan kuten tuossa aikaisemmin jo sanottiin. Ja nyt puhutaan jälleen kerran semmoisista asioista, joista oli puhetta 30 vuotta sitten. Tämä tuo mieleeni monster truckit ja nyt puhutaan megarekoista, mutta nyt ei oikeastaan ole kyse mistään megarekoista tai monster trakeista. Nyt puhutaan siitä, että miten saisimme aikaan ympäristöystävällisimpiä rekkoja. Ja mielestäni tässä pääasia ei ole rajat ylittävä liikenne. Mielestäni on ollut hienoa, että te olette kaikki suhtautuneet tähän niin tunteikkaasti, aivan kuten 30 vuotta sitten, kun puhuttiin ensimmäisestä direktiivistä ja se hyväksyttiin. Valitettavasti silloin minulla oli vielä mustat hiukset, Nyt täytyy kuitenkin suhtautua reilusti Herra Lightfriediin. Hienoa työtä, loistavia positiivisia kehitysaskeleita, joita komissiokin voi tukea esimerkiksi teknologian neutraalisuutta, sitä painoasiaa, 6, 12 ja 13 tarkistukset. Ja tarkistus numero 32, mutta komissio kyseenalaistaa muutamat tarkistukset. Me emme voi tukea muutamia tarkistuksia. Ensimmäinen on se 50 senttimetriä rajoitus aerodynaamisille laitteille, koska tuo on jo sallittu tyyppihyväksyntä lainsäädännössä – ja on huomattu, että lisähyötyjä saadaan siitä, jos mennään yli 1,2. Tämä on nähty Yhdysvalloissa. Kyse on nimenomaan siivekkeistä. Mutta täytyy pohtia sitä, että kuinka pitkälle tässä voidaan mennä niissä mitoissa. Kyse on rekan etupäästä. Sitten ää, joka tapauksessa tästä järjestelmästä on paljon hyötyä ympäristö-, turvallisuus- ja talouspuolella. Rekan uudenlainen etupuolen suunnittelu tuottaa erilaisia ympäristöystävällisiä etuja ja myös turvallisuusetuja haavoittuvaisimmille tienkäyttäjille. Tässä ei mielestämme siis ole kyse niinkään rajat ylittävästä liikenteestä. Jos jäsenvaltiot ovat kaikki mukana, niin mikä siinä? Tähän voidaan ryhtyä vaikka saman tien. Sitten kuulin tuon yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin puheenvuoron niistä korkeuksista ja sitten taas Pohjoismaiden, Alankomaiden, Saksan tilanteesta – nyt ei puhuta myöskään painon lisäämisestä. Ehkä meidän pitäisi puhua siitä, mutta me emme puhu siitä. Me puhumme vain mitoista. Mielestäni tässä voidaan puhua lainsäädännöstä mittojen ja painojen suhteen. Me puollamme tällaista asiaa, mutta tämän tyyppisistä asioista voidaan sopia ainoastaan YK-tasolla. Me voimme siis sopia kaikenlaisista tällaisista ylimääräisistä turvallisuuslaitteista rekoissa, mutta meidän täytyy siirtyä YK-tasolle, jos haluamme edetä vielä pidemmälle. Joka tapauksessa me kannatamme näitä asioita. Ja sitten toinen tärkeä asia, jota ei pidä unohtaa. On se, että tämä äh, koko rajat ylittävä liikennekeskustelu on menossa väärään suuntaan. Tässä ei puhuta äh, pidempien rekkojen rajat ylittävästä liikenteestä, eli tarkistuksista 5, 16, 17 ja 18. Me emme vastusta noita pidempiä rekkoja. Mielestäni se tuli selväksi jokalaisen esityksestä. Meidän mielestämme mikään ei estä näiden rekkojen siirtymistä jäsenvaltiosta toiseen, mikäli se sallitaan jäsenvaltioissa. Ja Tätäkin on käsitelty Euroopan parlamentin äh, lakiosastolla. Ja mielestäni on selvää, että rajat ylittävä liikenne on sallittua jäsenvaltioiden niin päättäessä. Ja vaaliaikoina Euroopan parlamentissa pitäisi olla ehkä varovainen näiden asioiden kanssa. Pitäisi miettiä sitä, että miten eurooppalaiset suhtautuvat näihin asioihin. Sitten niistä pidemmistä rekoista. Valiokunnissa on keskitytty puhumaan niistä eikä tähän pääehdotuksia. Nyt tarjoan teille kaksi ylimääräistä asiaa vielä. Tanskassa, Alankomaissa, Ranskassa on tehty tutkimuksia ja kaikki nämä tutkimukset ovat osoittaneet, että näistä kulkuneuvoista on paljon hyötyjä, esimerkiksi ympäristön suhteen, ei mitään haittoja. Ja näitä raportteja, tutkimustuloksia täytyy käyttää lopullisissa keskusteluissa. Sitten toinen asia, jonka haluan nostaa esiin, kannattaa vielä perehtyä ETSK lausuntoon, joka meni läpi yksimielisesti. Se oli meidän mielestämme paras kompromissi kriisin aikana, jos halutaan miettiä sitä, mihin suuntaan haluamme, että Euroopan talous menee. Nämä rekat ovat myös meidän teollisuudellemme vientituote, ja meidän täytyy antaa teollisuudellemme mahdollisuus kehittää tällaisia uusia tuotteita ja vahvistaa meidän teollisuuttamme. Kiitos. Hartelijk dank, meneer Karamitsos. Ik zal me uiteraard... Niin. Tässä kohden en nyt sitten aio kommentoida tätä teidän puheenvuoron sen kummemmin, mutta on tietysti erittäin hyvä, että Teillä oli paljon perusteluita, toisin kuin monilla muilla täällä salissa. Täällä ilmeisesti vielä on kysymys tulossa, mutta ihan vain lyhyt kysymys. Me emme aio enää käydä koko tätä keskustelua uudesta alusta lähtien. Ihan lyhyt ky- kysymys. Niin, ihan lyhyt kysymys vaan äh, komissiolle siitä vielä, että mitä, jos äh, näitä pitkiä rekkoja ja niiden arvi, arvioita on tehty, ajatellaan sitä energian käyttöä millä, millä, millä tavalla tämä ää, kulutus kuormatonnia kohti on vähentynyt. Et jos, jos ajatellaan näitä pitkiä megarekkoja siis, nyt totean näistä, näistä kolmesta perusteesta, eli sitten siis nämä ää, ää, suorituskyvyn optimointi, ja sitten vielä tämä vielä il, il, ilma, ilman ja kitkakerroin millä mehän olemme pyrkineet tässä näisiin optimaalisiin talouksiin. Me haluamme pidempiä, korkeampia, leveämpiä. Sehän ei, ei se näin ratkea, vaan nimenomaan tämä energiankulutus, energiahyöty, suhde per tonnia. Ihan lyhyt mahdollisuus vastaukseen. There is information and impact assessment that we have done and we have niin tietysti meillä on tässä paljon erilaista tietoa ja meillä on vaikutusanalyysi. Ehdotan, että annamme teille nämä yksityiskohtaiset vastaukset erikseen ja tietysti myös esittelijälle, koska minusta meidän tulisi jatkaa tätä keskustelua kuitenkin esittelijän kanssa myönteisissä merkeissä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Ennen kuin päätetään, niin mielelläni annan vielä esittelijälle tilaisuuden esittää muutaman loppukommentin. Edustaja Laihpilti. Kiitos puheenjohtaja Äh, paljon olen kuullut tässä vaiheessa jo. Mutta että, että, että Euroopan parlamentin pitäisi sopeutua ja mukautua, eikä, eikä komission äh, näihin äh, ja ajatellaan vaikkapa tätä veren läpipääsyä tai sitten olivi, oliviöljyn käyttökieltoa, että, että, että että Euroopan parlamentin tulisi pitää sitten huolta valitsijoistaan. Se on kokonaan toinen teema toki, muistettakoon sen. Mutta edustaja Wortman Kohl, mitä hän, ja, jos häntä ja Luxemburgin kollegaa kiittää, koska he sivuusivat juuri siitä, niitä aihepiirejä, jotka minuakin tässä häiritsevät. Ja loppujen lopuksi ovat sitten nouda, aiheuttaneet tätä mielipahaa. Kaiken kaikkiaan kaiken olisi pitänyt olla paremmin äh, valmisteltua. Vaikutuksen arvioinnin pitä, olisi pitänyt olla läpikotaisempi. Siinä tässä olisi selvitty näistä äh, ilman näiden lopareiden äh, ryntäystä. Aina, <clears throat> jos tällainen tilanne olisi ollut, eikä koko ajan olisi jouduttu, jouduttu sitten kuuntelemaan näitä vastakaisia saarnoja. Mm, ja olisi ollut paljon helpompaa. Tämä olisi jatkossa ainakin nyt suositeltava. Ja tämä on johtanut kaikki koko tähän ongelmallisuuteen. Jos vielä nyt osa, voin nostaa yhden seikan esille. Yksi, jos toinenkin puhui vielä tästä läheisyysperiaatteesta, ja missä se on oikeutettua, niin se voisi oikeuttaa sitten, että tietyt enimmäisrajat voidaan ylittää se on vähän epäjohdonmukaista, jos, jos ajatellaan tällaista, jos tämmöiset alistetaan sitten äh, äh, läheisyysperiaatteen alaiseksi, miksi sitä voida sitten toimia äh, päinvastoin, että minä haluan vain esimerkiksi 38 tonnin rekkoja käytettäviksi. Eli tässä pitäisi nyt jonkun muista kohtuullisuutta noudattaa, että että aina mennään, mennytetään näitä rajoja vain ylöspäin, koskaan ala, alaspäin nythän on nimenomaan sitten siitä kyse, kyse tällaisesta hankkeesta. Eli että jotkut, jos minun mietintöni, mietintöni tässä muodossa menee eteenpäin, että joudumme, joudumme sitten näistä ongelmista keskustelemaan, eikä sitten esimerkiksi vain unohtaa pelkästään jonkun Iso-Britannian ja Irlannan välistä rajaliikennettä, vaan ottaa nämä muutkin ongelmakohdat sitten vakavaan keskusteluun. En minä enempää tervetä aikaan ja kiitän hyvästä keskustelusta rakentavista ehdotuksista. Näitä pidän kyllä rakentavina näitä kaikkia kommentteina ja uskon, että sitten pääsemme järkevään lopputulokseen Äh, äh, Dahlend Daalendia kiittää. Kaikkihan haluavat parannuksia, mutta kysymys on se, että mihin suuntaan näillä, näillä uudistuksilla ja parannuksilla halutaan mennä. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijälle. Ja meillä on äh, tarkistusesittämisen määräaika, joka on 5.12. Se on päivä, jolloin Alankomaissa annamme toisillemme lahjoja, joten voin hyvin kuvitella, että <clears throat> annamme silloin lahjoja toisillemme eri tarkistusten muodossa. Kiitän siis tästä ja määräaika 5.12. kello 12 oli tämä määräaika vielä kerran. Se oli tämä aihe loppuun käsiteltynä. akkoord. Hartelijk dank. Wij gaan verder. No niin, sydämet kiitokset. Sitten mennään eteenpäin esityslistalla. Be a little bit quiet, please. Hiljaa. Sano Brian Simpson kakkonen. Seuraavaksi puhutaan e-call-järjestelmästä ajoneuvoista esittelijänä on kollega De Bakker, jolle mielelläni annan puheenvuoron. Ja katson, kuka myöllä tässä haluaa puhua sitten näiden varjoesittelijöiden lisäksi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tänä, tänä aamupäivällä puhutaan kahdesta eri asiasta, eli ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksestä, joka koskee e-call-järjestelmän käyttöönottoa koko Euroopan unionista ja toiseksi meillä on myös lausunto sisämarkkinavaliokunnalle, joka koskee asetusta tyyppihyväksyntäjärjestelmistä e-call-järjestelmän käyttöönotossa. Ja minusta näitä on hyvä käsitellä yhdessä. Jotta kantani tulisi aivan selväksi näin aluksi. Olen täysin komission ehdotuksen takana siinä, että ensimmäinen 10.2015 uusissa ajoneuvoissa tehdään pakolliseksi e-call-järjestelmän käyttöönotto. Tänä päivänä noin yksi prosentti Euroopan unionin ähm, alueella käyttävissä olevista ajoneuvoista sisältää tällaisen e-call-järjestelmän. Liippumatta siitä lähestymistavasta, joka meillä on viime aikoina ollut, se ei ole toiminut käytännössä. Me tiedämme, että tällainen automaattinen puolujärjestelmä voi johtaa siihen, että avustusjoukot ovat nopeasti paikalla ja näin voidaan auttaa niitä, jotka ovat vakavasti loukkaantuneet liikenteessä. Eli jokainen minuutti on tärkeä, turvallisuus on tärkeä. Meidän täytyy pohtia sitä, millä tavalla voimme tätä asiaa viedä eteenpäin. Ja siitä syystä olemme halunneet kiirehtiä tätä ehdotusta niin, että se ei enää joudu kärsimään mistään viivästyksistä. Se, mitä nyt ehdotetaan, on se, että yhtäältä tässä päätöksessä on tiettyjä kohtia, jotka on nyt on esille. 112 hälytysjärjestelmähän on jo olemassa. Nämä näiden vastauspisteiden tulisi toimia, hätäkeskusinfrastruktuurin tulisi toimia hyvin PSAPn. Ja tämä merkitsee myös sitä, että käytännössä täytyy tehdä investointeja – jotka ovat kyllä aivan minimaalisia. Se merkitsee sitä, että jäsenvaltioilla on aika yksinkertaista muokata infrastruktuuriaan niin, että tämä järjestelmä toimii. Lisäksi olen yhdessä komission ja jäsenvaltioiden kanssa käynnistämässä tällaista tiedotuskampanjaa, joka kertoo tämän järjestelmän mahdollisuuksista. Sitä täytyy lisätä. Lopuksi jäsenvaltiolla täytyy olla mahdollisuus filteroida näitä puheluita toisin kuin automaattisia puheluita. Se on mielestäni hyvä asia. Meidän täytyy toimia tehokkaasti niin, että manuaalisesti soitetut puhelut ja automaattiset puhelut voidaan erotella toisistaan. Se on mielestäni mielenkiintoinen lisäys. Se, että 112 numero on erittäin tunnettu tärkeä asia ja näin sitä täytyy työstää oikealla tavalla – niin, että kaikki 112 numeron soitetut puhelut saavat riittävästi huomiota osakseen. Tämä toinen kysymys, joka koskee sitten tyyppihyväksyntää, hyväksyntämän soveltamisella sellaisena kuin komissio on sen ehdottanut. Ja kysyn, että voidaanko sitä laajentaa myös raskaisiin ajoneuvoihin ja busseihin. Ja että e-call-järjestelmä ensimmäinen 10.2015 lähtien mahdollisimman nopeasti ottaisin siis käyttöön kaikkialla. Minun mielestäni tämä alusta, jolla sitä on suunniteltu, on erittäin hyödyllinen ja hyvä, mutta tarvitsemme lisätutkimusta sen suhteen, minkä näköisiä erityis vaatimuksia se asettaa. Komission ehdotus kuitenkin sellaisen on jo hyvä. Näin voidaan ryhtyä nopeasti neuvotteluihin ja ottaa käyttöön IK-järjestelmä uusissa ajoneuvoissa. Mahdollisia muita vaatimuksia voidaan sitten myöhemmin ottaa käyttöön. Tämä on myös tärkeää, sillä meidän täytyy säilyttää yhdenmukaisuus eri lainsäädäntötekstien välissä, välillä. Sitten on käyty keskustelua eri autovalmistajien kanssa niiden kanssa, jotka jo tarjoavat tällä hetkellä ICOL-järjestelmää. Ei ole missään tapauksessa tarkoitus, että autonvalmistaja rankaistaan millään tavalla tämän uuden järjestelmän käyttöönotolla. On myös tärkeää, että kuluttajat ja autokuljettajat voivat saada valinnan mahdollisuuden. Täytyy tehdä selväksi se, että 112 e-call-järjestelmä on perusjärjestelmä, joka siis tuodaan jokaisen ajoneuvon 1.10.2015 lähtien. Ja täytyy mahdollistaa se, että saa käyttää kolmansien toimijoiden järjestelmiä. Meidän täytyy kuitenkin tehdä selvä ero näiden kahden järjestelmän välille. Mutta siis se johtaa siihen, että tämän hetkellä käytössä olevia järjestelmiä täytyy perustavanlaatuisia muutoksia, vaan meidän täytyy saada tästä aikaiseksi jonkunnäköinen kompromissi. Lopuksi vielä yksityisyyskysymyksestä. Mielestäni on erityisen tärkeää, että yksityisyyttä suojellaan ja tietoja ei saa käyttää väärin. Ehdotan, että järjestelmä on tällainen nukkumajärjestelmä, eli auto ei kykene seuraamaan. Mutta usein tätä takuuta ei ole kyetty antamaan. Mutta meidän täytyy siihen saada jonkunnäköinen ratkaisu aikaiseksi. Nämä olivat ne kaikkein tärkeimmät kohdat mietinnössä, mutta odotan tietysti mielenkiinnolla tätä keskustelua, käydään muiden esittelyiden ja varjoesittelyiden kanssa, myös tuon sisämarkkinavaliokunnan kanssa, jotta voidaan sitten saada aikaiseksi todellinen ratkaisu niin, että tähän päivämäärän ensimmäinen 2015 sitten päästäisiin. Puheenjohtaja, kiitoksia hyvä esittelijä selkeästä kannanotosta ja nyt puheenvuoro tässä eri varjoesittelyillä. Edustaja Koch ensin. Kiitos. Haluaisin ensinnäkin kiittää valmistelijaa. Aika kuluu nopeasti. Meidän ei kannata jatkaa tämän asian viivyttelyä. e-call ei ole mikään liiketoimintamalli millekään yritykselle. Kyse on olemassa olevan järjestelmän parannuksesta. Järjestelmä auttaa hätä palveluita toimittamaan palveluitaan nopeammin onnettomuuksien yhteydessä. Tarvitaan minimimäärä dataa mutta totta kai tätä dataa tarvitsevat myös kolmannet osapuolet. Sen pidemmälle tässä asiassa ei kuitenkaan pitäisi mennä. Datan suhteen puhutaan rajapinnasta, käyttöjärjestelmästä, joihin autonvalmistajillakin olisi pääsy. Ja tarvitaan ensinnäkin autojen omistajien hyväksyntä tälle järjestelmälle. Datahan kuuluu auton omistajalle, mutta kaikkea auton tuottamaa dataa ei pitäisi saattaa kaikkien mahdollisten osapuolten saataville. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy jossain myöhäisemmässä vaiheessa tarkastella tarkemmin lisätietoa 112 hätäpuhelujärjestelmä liittyy siis hätäpuheluihin. Ne ovat ilmaisia. Niiden pitäisi olla osa kaikkia autojen järjestelmiä ja yksityiset e-call-järjestelmien tarjoajat voivat mennä pidemmälle ja tarjota jotain lisäpalveluita, mutta vain jos se perustuu sopimukseen auton omistajan ja auton myyjän välillä. En ole sitä mieltä, että tällaiset järjestelmät tulisivat olla pakollisia, mutta meidän tulisi keksiä sellaisia mobiililaitteita, kehittää niitä eikä yrittää estää niiden kehittelyä. Jälleen kerran kiitos valmistelijalle. Meidän täytyisi saada paikalleen pakollinen järjestelmä, jotta e-call saadaan käyntiin. Kiitoksia. Edustaja Gurmai seuraavana sosiaalisteista. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kaikkihan me tiedämme, että, että kyseessä on pitkä aikainen prosessi, jos me haluamme EUn laajuisen IKL-järjestelmän eh, käyttöön. Tämähän on ollut komission esityslistalla jo 2005 vuodesta alkaen, ja nyt se on hiukan noussut tärkeämpään rooliin. Pitäisi olla vieläkin tärkeämpi. Se on yksi tällainen liikenneturvallisuutta edistävä painopiste toimenpide edellyttää tällaista kolmitahoista sääntelyjärjestelyä, jossa sit on, on, on myöskin tämä IQVAL-järjestelmää, eli siis jossa on, on otettu kaikki nämä ulottuvuudet huomioon, tulee edesauttamaan komission suunnittelemaa tukiohjelmaa, jolla on tarkoitus liikenneonnettomuuksien määrää. Meillähän nyt on niitä 1,1 miljoonaa liikenneonnettomuutta keskimäärin vuodessa. Paitsi että tämä aiheuttaa inhimillistä tuskaa, se aiheuttaa kustannuksia 130 miljardin euron edestä yhteiskunnille. Vuodessa 30 000 saa surmansa, saa surmansa näissä liikenneonnettomuuksissa, mutta tämä hätäpuhelujärjestelmä voisi säästää 4000 ihmisenkeä joka vuosi Äh, haluan kiittää esittelijä hyvästä yhteistyöstä. Äh, ehdotukset on tähän mietintöön ja lausuntoon otettu, mietintöön ja lausuntoon, mitä sitten tulee äh, EU-laajuisen sopivan hätäpuhelujärjestelmän käyttöönottoa. Esimerkiksi uudessa johdanto-osan kappaleessa 7.8 sitä juuri peräänkuulutaan. Ja sen, siinä yhteydessä haluaisin painottaa niin kuin kollega Chehalokin omassa lausunnossaan painotti. Eli kaikkien puhelujen pitäisi olla ilmaisia kaikille kansalaisille. Tässä eri kansalaiset eivät voi olla eri asemassa. Niin ikään tyyppihyväksyntä vaatimukset on, ovat tärkeitä tärkeitä tässä yhteydessä, mitä kun ajatellaan laitteiden käyttöön ottelu- ja esittelijän muutosesitys kolme, johon tasan kappaleen sen seitsemän, ää, on olennainen, koska tässä tulisi miettiä myöskin muita kategorioita ja niiden käyttöönottoa, mutta Euroopan komissiolta täytyy pyytää, toivottavasti siellä kuunnellaan korottorilla, e-, että tehtäisiin enemmän tätä taustatutkimusta ja työtä vaikutuksen arviointa. 2018 vuosi on aivan liian pitkä aika sen toteuttamiseksi mitä nopeuttaa, mutta mit, mitä tulee johtosaan yhdeksän, näiden järjestelyjen tulisi perustua paitsi yhteensopiviin alustoihin, myöskin standardoituihin alustoihin. Tämä strateginen lähestymistapa on hyvä ja, ja kannatan muutokset 14 ja 20 ja siitä, että säilytettäisiin komission artikla 3.2, koska tässä selostetaan tätä järjestelmää peripohjaisesti. Toivottavasti nyt sitten pidämme päämäärän, e-, e-, päämäärän kirkkana, eli että IK, on sitten siis, tällainen Euroopan la- laajuinen hätäpuhelujärjestelmä, jossa olisi yhteen sopivat standardoidut järjestelmät käytössä 2015 kaikissa ajoneuvoissa. Ja 12, 2015 lokakuun alkuun mennessä nämä pitäisi todella saada käyttöön. Meidän pitää ymmärtää, että, että tämä järjestelmä todella saataan käyttöön ja myöskin sitten on pyrkiä omia hyviä käytänteitä noudattamaan myöskin. Ja tässä on tarkoitus saattaa kaikki EU-kansalaiset tasa-arvoiseen asemaan. Siis maantieteellisesti tämän järjestelmän pitäisi olla kyllin kattava. Autonvalmistajien tulisi tämän ymmärtää, mutta kyllä sitä siihen asennuskin, asetuskin tuoksi tarvitaan että eh, nämä eh, tekniset valmiudet ensin olisivat eh, valmiit ottaa tämän järjestelmän valmiiksi, tai tun, joka tunnistaisi tämän järjestelmän, ja sen jälkeen sitten valmistaa autot niin, että, että nämä ö, turvaväline voidaan sinne asentaa, ei minä lisävarusteena, vaan vakiovarusteena. Kiitos. Siivä for your intervention. Kiitoksia puheenvuorostanne. Niin, tämä tuki varmasti välittyy myös esittelijälle. Muita varjoesittelyitä ei olevan paikalla, joten annan edustaja Sena Louvalle seuraavaksi puheenvuoron. Děkuji, děkuji pane, eh, pane předsedající. Já dnes odpoledne představuji eh, svůj návrh zprávy. Hyvä puheenjohtaja. Esittelen IMKO-valiokunnassa asiakoskevan mietintöni. Niin- ja ilahduttavaa on nähdä, että koska meillä on aiemminkin ollut yhteistyötä Tranvalikunnan esittelijän kanssa, niin on nähtävissä, että tämä mietintöluonnos on oikeilla raiteilla. Haluaisin vain mainita muutaman tarkistuksen, joihin eh, edustaja Vaker on viitannut. Voin hyväksyä tarkistuksen kaksi, joka koskee näitä tiedotuskampanjoita e-call-järjestelmästä, koska todellakin täytyisi tiedottaa ihmisille siitä, että tämänkaltaisia järjestelmiä on olemassa ja että ne tarjoavat kansalaisillemme lisäarvoa. Kansalaisilla ei ole riittävästi tietoa, joten olen samaa mieltä tästä kampanjasta. Sen sijaan suhtautuisin varovaisemmin ehdotukseen, joka koskee tarkistusta kolme, sillä sen ajoneuvon etsiminen, joka käyttää, käyttäen mobiiliverkkoja, markkapuoliverkkoja, on asia, joka täytyisi ottaa uudelleen tarkasteluun. IKOL täytyisi ottaa käyttöön sellaisenaan sen sijaan, että lisättäisiin siihen jotain muita näkökohtia – sillä se viivästyttäisi yhä edelleen e-callin käyttöönottoa. Ja ehdotus lausunnoksi olen tässä samaa mieltä. suurimman osan kanssa. Ja hyväksyn myös tarkistuksen kaksi, jossa todetaan, että vuodesta 2015 eteenpäin ajoneuvoihin asennetaan mahdollisimman usein siis tällainen ICOL-järjestelmä. Säännölliset tekniset tarkastukset, kuten tarkastuksessa 5 ja 13 on todettu, ovat erityisen tärkeitä aivan samalla tavalla <clears throat> kuin kaikki arviointikertomukset, joita komission täytyy tehdä, kun halutaan laajentaa asetuksen soveltamisalaa, kuten tarkistuksessa 2016 on todettu. Tässä puhutaan vuodesta 2016-2018. Yleisesti ottaen minulla on minkäännäköisiä ongelmia tämän mietinnön suhteen ja toivon, että se voi edetä nopeasti niin, että asia hyväksytään toivottavasti. Meidän toimikautemme aikana niin, että Equal-järjestelmä on toimintakykyinen 1.10.2015 alkaen. Heel hartelijk dank. Ik heb begrepen dat ook in dit geval de... Kiitoksia. Ja tässäkin tapauksessa Karamitsos-komissiossa käyttää puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. It is good to see... Kiitos. Hienoa nähdä, että tämä kohta ei ole niin ristiriitainen kuin aikaisempi kohta. Haluaisin korostaa nyt sitä, että meidän ehdotuksemme perustuvat Ekonin mietintöön. Mm. Komissio on siis toimittanut ehdotuksen, joka liittyy siihen, että IKL-järjestelmä saataisiin käyttöön vuoteen 2015 mennessä liittyy myös PISAPS-järjestelmään, näiden järjestelmien saatavaksi tekemiseen kaikille. Nämä ehdotukset on, ovat kesäkuulta ja tavoitteena on se, että nämä järjestelmät saadaan käyttöön lokakuuhun 2015 mennessä. Sanon nyt hyvin lyhyesti. Tämä on tullut jo esiin aikaisemmissa puheissa, koska eh, onhan niin, että on erittäin tärkeää reagoida nopeasti onnettomuustilanteissa. Sillä on suora yhteys kuolemantapauksiin. Eh, Kuolemantapauksia saadaan vähennettyä 40-50 prosenttia nopeiden reaktioaikojen eh, kautta. Näin on varsinkin maaseutualueilla. Tämä järjestelmä parantaisi reaktionopeuksia huomattavasti. Valitettavasti penetraatioaste on hyvin alhainen. Kaikki on ollut yksityisen sektorin harteilla. Ja tällaiset järjestelmät ovat olleet käytössä ainoastaan hienoissa autoissa vain noin prosentissa tapauksista. Ja yhteensopivuutta ei oikein ole. Kattavuus on ollut heikkoa. Ja sitten PISAPSista asiaa. Parlamentti pyysi meiltä tähän ehdotusta, eli että jokaiseen autoon saataisiin 112 puhelujärjestelmä lokakuuhun 2015 mennessä, ja järjestelmä olisi yksi siruinen komponentit maksaisivat 40 euroa ja ne olisivat kaikille tarkoitettu ja tämä olisi ainoa tapa varmistaa se, että e-call-järjestelmä toimisi kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Ja sitten PISAPSin kautta järjestelmää hallinnoitaisiin tehokkaasti standardien mukaisesti. Me olemme seuranneet teidän neuvojanne ja pyyntöjänne joissakin jäsenvaltioissa. Tai jäsenvaltioiden täytyy saada hoitaa hätä palvelunsa mahdollisimman tehokkaasti ja siellä täytyisi saada suodattaa pois puhelut, jotka eivät oikeasti ole hätäpuheluita. Sitten olemme ehdotuksessamme varmistaneet, että henkilökohtaiset tiedot täytyy pitää edelleen salassa eurooppalaisen lainsäädännön perusteella. tarkistukset vaikuttavat ihan hyviltä. Haluaisin korostaa kuitenkin vielä yhtä asiaa, joka ei ole mielestäni niin selvä. Galileo-järjestelmä on tulossa ja yksi meidän prioriteeteistamme sillä puolella on se, että me haluamme käyttää sitä eri sovelluksissa tulevaisuudessa ja yksi niistä liittyy liikenteeseen. Tavoitteena olisi edistää turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä liikenteessä. Mielestäni tätä ulottuvuutta ei pitäisi hävittää tässä kohdassa. En ole samaa mieltä siitä tiedosta, mitä sain briefingin kautta. Mielestäni on erittäin tärkeää, että GNSS tulee siis Galileo tulevaisuudessa, vaikka on vaikea saada se paikalleen vuoteen 2015 mennessä. Joka tapauksessa meillä on jo olemassa oleva järjestelmä, ja se voidaan ottaa käyttöön uudessa muodossa sitten myöhemmin ja meidän täytyy katsoa sitten millä aikavälillä kuinka nopeasti tämä tehdään. Eli älkää unohtako tätä Galileo-näkökohtaa. Meidän tulisi pystyä käyttämään sitä järjestelmää siellä, missä se on paikallaan jo siinä oikeastaan puheenvuoroni pääpiirteissään ja odotan innolla yhteistyötä valmistelijan kanssa, jotta saamme lopullisen tekstin kuntoon. Kiitos. Kiitoksia kovasti esittelijä vielä loppuyhteen. Oli mukava kuulla myönteiset kommentit kollegalta ja muualtakin että toivottavasti päästään nopeaan tehokkaaseen kompromissiin tekstin parantamiseksi. Tässä nopeus on valttia. Todellakin pääsemme sitten lokakuun alkuun mennessä 2015 nämä laitteet käyttöön ottamaan. Tässä on tarpeeksi kauan nyt vetkuteltu. Kiitän kaikkia rakentavista myönteisistä kommenteista ja nyt sitten yhteistyössä tätä asiaa loppuun saatamme. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Mm. Kolmas 30, 13. marraskuuta on muutosesitysten jättämisen takaraja kello 12. Sitten esityslistalla seuraavaan aiheeseen viiden minuutin kuluttua. Mm.

Dames en heren, wij vervolgen onze vergadering. En ik heet in bijzonder... No niin, jatketaanpa kokoustamme. Hienoa, että voitte olla täällä paikalla kertomassa meille öö, Single European Skysta ja sen seurantatyöstä, siis kakkosesta. Marinesku on täällä paikalla, esittelemme komissio myös ja myöskin taloussosiaalikomitean edustaja. Aloitetaanpa sitten keskustelu. Olkaapa hyvä. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ilo saada olla täällä teidänkin valiokunnassanne välillä tästä asiasta kertomassa. Voin ilokseni ehdot, esitellä teille SCS 2 Plus hankkeen ja vastata sitten vähän kysymyksiin, nekin jos niitä on. Kuunnella kommentteja ne vastata joihinkin kysymyksiin kenties jopa. Että ei varapuheenjohtaja Kallakselle ei ollut mikään helppo homma tätä, tämän, tätä ehdotusta ylipäätänsä tehdä. Ei, että se on nimetty, nimetty Single Urban Sky 2 plussaksi koska se on jatketta Eurooppa, ää, avoimet taivaat kaksi ää, projektille. Ää, me olemme halunneet jatkaa tätä ää, prosessia, jossa korvataan nämä luonnolliset monopolit sitten taloudellisen sääntelyn kautta. Viime vuonna oli me äh, pidimme konferenssin, monet teistä siellä läsnä olivatkin, ja äh, me komission puolelta, mutta myöskin parlamentin puolelta tämän valiokunnan äh, puheenjohtajan toimesta aika pontevinkin ottein totesimme, että nämä, tämä yhtenäinen eurooppalainen lentoliikenne ei oikein toimi. Totesimme, että tämä olikin, tai voisi sanoa, että tämä oli yksi tärkeimmistä syistä, jo, minkä vuoksi varapuheenjohtaja Kallas sitten päätti tarttua toimeen. Mutta ennen kuin lähden tässä nyt sen lähemmin perustelemaan sitä, miksi tämä ei ole toiminut, tämä yhteinen ilmailupolitiikka, voisin <clears throat> sanoa, että jotain menestystäkin on saavutettu, koska nyt ensimmäisen kerran olemme kyenneet pysähdyttämään, pysäyttämään vuotuisen ilmaliikennehallinnon hallintokustannusten kasvun ja olemme luoneet sellaiset turvallisuuspuitteet, jotka näyttävät toimivilta ja olemme nyt sitten siirtymässä kohti sitten tätä tämän Single European Sky verkoston teknistä toteuttamista jossa palvelut, keskitetyt palvelut ovat olemassa ja missä on tällainen käyttöpäällikkö olemassa, käyttöpäällikkö olemassa ja, ja jossa sitten voidaan lähteä enemmänkin toimimaan yhteisten pohjalta, yhteisten yritysten pohjalta. Kuten on todettu, yhteisestä yhdellä suulla. Edistys on liian hidasta, kehitys on hidasta, liian hajanaista. Niinpä SES 2 plus, plussassa on vähän ruuvinkiristyksestäkin kysymys. Ja siitä, että nyt sitten paikkaillaan tätä SES 2 hanketta. Eli uutta politiikkaa sinällään tässä ei tehdä, sanottakoon tämä nyt selvästi. Eli mikä tässä takkua on nyt sitten? Neljä esimerkkiä. Ensinnäkin tämä suoritus, suorituskuvio on myöntein, näyttää hyvältä, mutta tämä tulokset ovat vain osittain meillä mi, miinus, 2, miinus 0,2 prosentin kustannus, miinus 3,2 kustannussäästötavoite on saavutettu. Mutta tilanne on kuitenkin todellisuudessa se, että, että reaalikustannukset ovat juuri ja juuri entisellään samalla tasolla. Tämä vähennystä siis ei ole tapahtunut. Niin ikään emme ole onnistuneet yltämään näihin turvallisuustavoitteisiin, joista jo 2009 vuonna sovittiin. Toisekseen nämä funktionaaliset ilma, ilmatilaongelmat. Ja muistan, muistan neuvottelut oikein hyvin, niin kuitenkin ehkä. Eli että siinä jäsenmaiden kanssa sovittiin, että jäsenmaat saavat yh, omin, omin päin sitten yhdentää tätä eurooppalaista ilmatilaa. Sitä ei saatu kerralla, kerrasta poikkijärjestelmällä syntymään, niinpä sitten luotiin nämä funktionaaliset ilmatilalaatikot. Mutta sitäpä syntyykin tuloksena tällaisia byrokraattisia hirviöitä. Eli kan, vanha, vanhat kansalliset järjestelmät jäivät, olema, jäivät silleen, ja sinne päälle vielä rakennettiin sitten tämmöinen lisäbyrokraattinen taso. Näinpä maat sitten ö, huolellisesti suojelivat ö, tuloa kansallisilta yhtiöiltä – mikä, mikä merkitsi sitten siihen, merkitsi sitä, että myöskin tehottom, tehottomat yhtiöt jäivät eloon. SES2 Plus mahdollistaa eh, joustavamman lähestymistavan, mitä tulee näihin funktionaalisiin ilmatiloihin. Kolmannekseen. Meidän meistä eh, alalle on suotava mahdollisuus äh, aina, aina kun mahdollista organisoida äh, toimintansa uudelleen. Tehtäkö nyt selväksi, että jotkut palvelut äh, ovat tällaisia välttämättömiä ja niitä on tarve tarjottava, mutta on sitten sellaisia ei välttämättömiä palveluja, jotka, jotka sitten julkisten kilpailutuksen kautta varmaankin muodostuisivat tehokkaammiksi ja olisivat käyttäjille edullisempia ja toimivampia. Ja sitten neljänneksi ilma, ilmaliikenteen hallinta, hallinto on ihan oma maailmansa. Eikä eikä jäsenmaiden tasolla juurikaan ole tällaista asiaan puuttumisen halua, välintuloa, intoa. Jos ajatellaan tätä sääntelyvalvontaa, se on heiveröistä ja tehotonta enimmältä osiltaan. Koska mitään velvoitetta ei ole olemassa ensinnäkään luoda mitään voimakkaita sääntelyelimiä, jotka sitten valvoisivat sitten isänmaiden ilmanliikenteen ilmailu, ilmailuhallintoja. Tätä, tämä on tuttua muistakin keskusteluista muidenkin verkostoteollisuuselinkeinojen alalta tuttua touhua, eli mikä, mikä on tällaisen riippumattoman, vahvan sääntelijän rooli parhaimmillaan. Jos tällainen sääntelyelin on ja olisi olisimassa, eh, varmaan suhtautuisivat moneen asiaan hiukan eri tavoin luomalla, eh, ver- verkostoitumalla keskenään. Mutta kun meillä nyt ei tällaisia ole, niin mitä verkostojakaan. Miten, miten me sitten ehdotamme? Käyn nopeasti läpi nämä seitsemän pääkohtaa. Ensinnäkin olisi vahvistettava eh, kansallisten valvontaviranomaisten riippumattomuutta ja vahvistamalla heidän käytettävissään olevia resursseja. Toisekseen parantaa äh, äh, tuolla suoritusportaassa päätöksenteon riippumattomuutta. Siitä ei jotain sanankin, ja nythän, nythän me jo parhaillaan käymme neuvotteluja tästä tois, toisesta äh, tavoitekokonaisuudesta. Kolmannekseen saada ilmaliikenteen navigointihenkilöstön kohdentamaan toimensa asiakkaisiin lähinnä, myöskin hallinnollisesti. Neljännekseen mahdollistaa innovaatiot, mittakaavaetujen tavoittelun, suorituskyvyn parantamisen mahdollistamalla eri lähestymistavat tukipalvelujen tuottamiseen. Puhun nyt suoraan, ei tässä ole kyse yksityistämisestä. Kuten sanottu, jotkut, tuki, jotkut tukipalvelut saadaan tuotetuksi hyvin tehokkaasti valtion virkamiesten toimesta. Ja tämä kytkösten purkaminen, unbundling, on ihan väärä termi. Eli siinähän sitten palvelun, tuottaja e, irrotetaan infrastruktuurin tuottajasta. Tästä, ei ole kysymys. Kyse, kyse on palvelun tarjoamisesta ja, ja samalla sitten ylläpidetään riittävä infrastruktuuri siinä rinnan vielä haluamme sitten mahdollistaa äh, yhte, sujuvamman yhteistyön näiden ilmaliikenteen toiminnallisten lohkojen sisällä. Ja sitten vielä äh, verkostojohtojen johdon äh, mahdollisuus toimia todellisena verkostona ja tarjota palveluja sitä kautta. Ja lopuksi ratkaista tällaiset hallinnolliset kysymykset, päällekkäisyydet, jossa eri viranomaiset äh, huolehtivat näistä, äh, näistä valvontatoimista, esimerkiksi Eurokontrollin roolin selkeyttäminen. Se äh, panostaa operatiivisiin toimiin verkostonsa kautta. Euroopan ilmaturvallisuusvirasto, nimestä nyt voidaan vielä vääntää kättä, jos halutaan, kumminkin, niin sillä on velvollisuus seurata kaikkia teknisiä ilmailusääntöjä, ilmaliikenteen sääntöjä, ja sitten vielä komission ja parlamentin rooli ja keskittyä tähän sääntelyyn ja taloudellisiin taustatekijöihin. Eli, eli, eli vasta, varsinaisesti mitään suunnanmuutosta. Tässä ei ole tapahtunut tässä SS2 plussassa. Ainoastaan kysymys hiukan ruuin kiristämisestä ja, ja uuden tuulen puhaltamisesta alla. Äh, äh, Marinesko haluan kiittää siitä, että hän on tähän, tähän osallistunut äh, myöskin Villan, Villan neuvoston ministerikokouksessa, jossa jäsenmaat aika, aika voimakkaasti reagoivat tätä ehdotusta vastaan vallankin, mitä tuli näihin tukipalveluihin ja niiden tuottamiseen. Mutta, mutta sitten siinä sitten tuumin pois lähtiessäni tästä neuvoston kokouksesta, että hieno homma. Meillähän on, on nyt sitten kaikkien ministerien sitoutuminen takanamme samaan, tap, samaan tapaan kuin tähänkin asti tämä, tässä uudessa SCS 2 2 koska sen he puolustukseksen sanoivat, että me emme halua mitään uutta, vaan sitoudumme toteuttamaan tämän, nämä nykyiset toimenpiteet. Vedämme heidät vielä tästä lupauksestansa tilille, mutta me tarvitsemme tähän teidän apuanne ja tukeanne, että varmistaaksemme, että Single European Skies 2, 2 plussasta tulee edeltäjänsä parempi ja tehokkaampi ja toivon teiltä paljon ja toivon, että keskustelut sitten lähivuoden aikana muodostuvat hedelmällisiksi. Kiitoksia kovasti tästä selvästä näkemyksestänne. No sitten kollegojen vuoro. Marinesko ensimmäisenä. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnului director general, pentru... Uh... Haluan kiittää pääjohtaja tästä alustuksesta. On selvää, että mitään vallankumouksellista ei ole tapahtunut näiden viiden vuoden aikana, kun ICS-2-paketti on ollut voimassa. Mitään lisäaskelia ei ole otettu eurooppalaisen ilmailun edistämiseksi. nämä tosiaan sanoo se, että meillä on ollut valtavasti byrokratiaa, valtavasti erilaisia tutkimuksia asiasta. Me emme tarvitse näitä blokkeja ollenkaan, koska ne ovat käsittääkseni pelkkää ajan hukkaa. Ja toiminnalliset ilmalohkot eivät siis tuo meille mitään uutta. SS2 plussasta plus, plussa vastustetaan valtavasti jäsenvaltioissa. Tämä on tietysti itsestään selvää. Se voidaan myös päätellä siitä, millä tavalla neuvosto vastaa. Se ei halua aloittaa minkäännäköisiä keskusteluja ja kaikki kokoukset, joita tähän mennessä on pitänyt, pidetty, niistä voidaan ymmärtää, että neuvosto ei halua keskustella asiasta tämän parlamentin toimikauden aikana, vaan haluaa lykätä asiaa eteenpäin seuraavan parlamentin kokoonpanoon ensi vuoden huhtikuussa. On outoa, että nämä väitteet SS2 plussa vastaan liittyvät hallinnotoon. Kukaan ei keskustele yhtenäistä ilmatilasta, vaan kaikki puhuvat sen hallinnoimisesta. Mitä viranomaisten välillä tapahtuu ja niin edelleen. Eli nämä vastustukset eivät mitenkään liity yhtenäisen ilmatilan saavutuksiin. Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden asenne kansallisten monopolien seurauksena, käsittääkseni ainoa ratkaisu sille, että saisimme aikaiseksi nopean vastauksen tähän ongelmaan, olisi, että lähestymme sitä ylhäältä päin. Näin ollen olisi parempi, jos komissiolta saisimme ehdotuksen tätä lähestymistapaa koskien. Se olisi vaikea, mutta ainoa ratkaisu. Mitä SES 2 e Plus sitten lisää tähän edelliseen pakettiin? Ei mitään aivan ihmeellistä, se selventää sitä, mutta ei se mitään järisyttäviä edistysaskeleita ota tämän järjestelmän käyttöönottamisessa. Uskon, että meidän täytyy parantaa tätä ehdotusta. Ja lyhyesti haluaisin esitellä sen, mitä olen ehdottanut ja mitä aion ehdottaa. Olen esittänyt mietinnän, mutta aion esittää myös tarkistuksia. Aloitetaanpa siis valvontaviranomaisen riippumattomuudesta. Minun käsittääkseni kansallisen ilmailuviranomaisen ja kansallisen valvontaviranomaisen välillä on eturistiriita. Minusta me tarvitsemme vain yhden viranomaisen, koska meillä on myös vain yksi asetus, joka säätelee kaikkia valvontatoimia lentokentillä ja palveluntarjoajien kohdalla liikenteen hallinnoimisessa. Siitä syystä uskon, että me tarvitsemme vain yhden kansallisen viranomaisen. Ja Euroopan viranomaisen tulisi sillä myöntää toimintalupa. Jos näin ei tehdä, niin eurooppalaisella viranomaisella ja tehtäväkseen vain tuottaa erityistietoja, mutta se ei millään tavalla sitten valvo niitä. Tässä suhteessa meidän täytyy toimia. No sitten tämä erottaminen, unbundling, kuten mainitsitte, käsittääkseni on hyvin vaikea tehdä näin palveluissa, jos sanotaan, että viestintäjärjestelmä täytyy erottaa lennonvalvontajärjestelmistä. Tekisin seuraavan ehdotuksen. Palveluntarjoajia tulisi velvoittaa ottamaan vastaan tarjouksia muilta palveluntarjoajilta, navigointi, viestintä, sääpalveluilta ja niin edelleen. Mutta niitä ei tulisi velvoittaa erottelemaan niitä eri yrityksiin, kuten komission ehdotuksessa vaaditaan. Kun puhutaan sitten näistä tulostavoitteista, niin palveluntarjoajien täytyy vastata näihin tulosvaatimuksiin. Niiden tulisi niihin vastata, mutta meidän ei tulisi vaatia sitä, vaatia millä tavalla näin tehdään. Käsittääkseni tämä voisi olla kompromissiratkaisu. ratkaisu puhuttaessa tästä järjestelmästä, mm, käsittääkseni komissiolla pitäisi olla silloin määräysvalta. Ja eurooppalaiset tavoitteet pitäisi pitää mielessä, kun asetetaan kansallisia tavoitteita. Uskon, että ainoa ratkaisu, joka meillä tällä hetkellä on, jos otetaan huomioon tämänhetkinen tilanne jäsenvaltiossa, eli ainoa tapa, jolla voimme ottaa käyttöön yhtenä eurooppalaisen ilmatilan, on hyödyntämällä uutta teknologiaa minä tulisi ottaa käyttöön ne järjestelmän, jota Cesarin puitteissa on luotu. Niitä on analysoitu, ne on laitettu markkinoille Cesarin toimesta. Minusta meidän tulisi selkeästi asettaa vastuualueet. Meillä on myös asetuksia, jotka koskevat näitä hallinnoijia – Ja näiden tulisi olla vastuussa kaikista hankkeista, jotta voidaan koordinoida ja synkronoida ne keskenään silloin, kun kyse on kaikkien eri hankkeiden täytäntöönpanosta. Eli tulevaisuudessa meillä ei tulisi olla vaikeuksia liittää näitä tietoja toisiinsa. pääasiallisten sidosryhmien vastuualueet tulisi myös määritellä. Meidän täytyy ymmärtää, kuka on vastuussa sisarhankkeiden täytäntöönpanosta. Ja ilmatilaa täytyy järjestellä uudelleen. Tarvitsemme verkostohallinnoijia ja muita. Nämä ovat ne asiat, jotka haluaisin ottaa käyttöön öö, ja haluaisin ottaa esille näiden tarkistusteni avulla. Turvallisuustavoitteita ei tähän mennessä ole asetettu ja käsittääkseni kaikkein tärkein asia, josta täytyy huolehtia, on nimenomaan turvallisuusnäkökohta. Sitä täytyy ehdottomasti painottaa. Tiedän, että neuvottelette nyt tästä toisesta vaiheesta. Ja toivon, että asiat voidaan hoitaa niin, että emme joudu samankaltaiseen tilanteeseen kuin missä nyt tällä hetkellä olemme. Yksikköhinta on noussut, joten Siihen täytyy kiinnittää huomiota. Ponnistuksia on tehty, mutta jos tarkastellaan koko järjestelmää ja jos otetaan huomioon se raha, jota eh, lentoyhtiön täytyy maksaa vuosina 2014-2020, niin näette, että hinnat ovat vain nousseet, eivätkä suinkaan halvenneet. Puheenjohtaja, kiitoksia. Niin, minusta on hyvä, että esittelyille annetaan tässä vähän enemmän puheaikaa Sassoni seuraavana. Niin, grazie. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää Euroopan komissiota sen tekemästä työstä, joka liittyy siis ilmaliikenne- ja navigointipalveluasetukseen. näyttää siltä, että on olemassa tahtoa muuttaa ilmaturvallisuusviraston roolia. On olemassa turvallisuusvaatimuksia ja meidän täytyy varmistua siitä, että EU on kansainvälinen toimija tällä puolella. Tämä maailma muuttuu koko ajan yhä monimutkaisemmaksi. En nyt käy tässä läpi tekstiä sen tarkemmin. Sitä käydään läpi liikennevaliokunnassa 14. päivä marraskuuta. Joka tapauksessa tässä on mieletön mahdollisuus muuttaa viraston hallinnollista rakennetta ja koko järjestelmä, joka aloitettiin heinäkuussa 2012. Euroopan komissio, parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet ja ryhtyneet käyttämään yhtenäistä lähestymistapaa näihin EU-virastoihin. Se ei ole mikään sitova lähestymistapa, vaan perustuu tapauskohtaisuuteen. Ja näissä puitteissa on perustettu uusia virastoja, tässä on käyty läpi sitä, miten virastot toimivat, miten ne käyttävät varoja, miten auditointi ja valvonta toimii. Ja tämän hetkisen asetuksen koko tarkoitus on se, että pidetään yllä korkea taso eh, turvallisuudessa ilmaliikenteessä. Ja toinen tarkoitus on se, että ylläpidetään sen viraston toimintaa tehokkaana. Nyt halutaan tehdä tähän muutoksia niin, että EASA keskittyisi teknisiin sääntöihin ja asetuksiin ja turvallisuuteen ja Euroopan komissio tarkastelisi taloudellisia näkökohtia. Ja Eurocontrolilla olisi sitten operatiivinen vastuu, varsinkin kun sitä pidetään verkostooperaattorina. Mielestäni on erittäin tärkeää vahvistaa turvallisuusviraston roolia. Jos teemme näin, niin luomme lopulta viraston, joka tunnustetaan muiden vastaavien elinten silmissä ympäri maailman. Eli silloin pystymme luomaan todellisen globaalin toimijan. EASA työskentelee systemaattisesti Kanadan, Singaporen, Israelin eh, kanssa muun muassa ja tämä luo sille kilpailuetua. Siinä vaihdetaan tietoja ja parhaita käytänteitä ja tästä koituu kaikille etua. Sitten viraston kustannuksista. Tämä on viimeinen asia, jonka haluan nostaa esiin. Mielestäni kustannusten ei pidä antaa nousta, koska sillä saattaa olla dominovaikutus muihinkin EU-virastoihin on tärkeää keksiä oikeat työkalut, jotka auttavat välttämään kustannusten nousun. Ja mikäli teillä on jotain kysyttävää, vastaan mielelläni keskustelun aikana. Kiitoksia. Ja nyt sitten muiden puhujien tilaisuus käyttää puheenvuoro. Groundcheck, toivottavasti äänsin tämän oikein. Hän voi talous- sosiaalikomiteasta esittää kolme minuutin ajan näkemyksiä. Olkaapa hyvä. Thank you very much indeed, uh, chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että sain mahdollisuuden puhua täällä valiokunnassa hyvin lyhyesti tästä SCS2 plussasta. Me olemme käsitelleet tätä asiaa viime vuosien aikana aika paljonkin ja näin alkuun Villan kokouksesta voidaan todeta, että se ainakin minulle osoitti sen, että se 2 plus hyväksytään, mutta että tätä, tähän suhtaudutaan aivan kuten, että ATM olisi erikseen kaikesta muusta, mutta sitä ei todellakaan voida erottaa, se on hyvin vaarallista tästä liikkuvuudesta. Tässä puhutaan nimenomaan liikkuvuudesta eikä ATMstä sellaisenaan. Se on tietysti yksi osa, mutta osa koko tuotantoprosessia. ATMssä täytyy huolehtia siitä, että ilmatila on kilpailukykyinen. Me emme saa kuitenkaan tehdä mitään virheitä tässä suhteessa. Ja kun katsotaan sitten Euroopan ilmatilan toiminta, varsinkin tuon loppukäyttäjän näkökulmasta, niin tilanne on aivan hirvittävä. hirvittävä taloudellinen tehokkuus on tärkeässä asemassa, mutta kyseessä ovat tietysti sellaiset taloudelliset yksiköt, joiden täytyy kyetä toimimaan. Jos ne eivät kykene toimimaan, niin silloinhan liikkuvuus vähenee entisestään. Kun mitä mä haluaisin painottaa seuraavia asioita seuraavaksi. SES ja SES 2 Plus koskevat tätä laajempaa Euroopan yhtenäismarkkina tavoitteen loppuun viemistä. Ei ole mitään yksittäistä syytä, miksi jäsenvaltioiden tulisi pyrkiä siihen, että ne haluavat estää tämän täytäntöönpanon. Kun puhutaan eurooppalaisesta ilmatilahallinnoinnista, niin silloin meidän täytyy ehdottomasti katsoa myös parhaita käytänteitä, ja niitä löydetään muualtakin maailmasta. Kun puhutaan sitten täytäntöönpanon tehokkuudesta, niin olen kyllä pitkälti samaa mieltä siinä, mitä täällä on todettu. Tavoitteisiin ei ole päästy. Ja jäsenvaltioita ei ole myöskään rangaistu siitä, että ne eivät ole eh, näihin tavoitteisiin pyrkineet. Se ei ole oikein. Meidän täytyy muuttaa lähestymistapaa. Enemmän ylhäältä alaspäin, parempaa täytäntöönpanoa, lisäpalveluiden irrottaminen ja ilmatilan käyttäjien mukanaolo täytyy lisätä. Kaikkien täytyy olla mukana <clears throat> työskentelyssä yhdessä komission kanssa. Me tarvitsemme myös eurokontrollia, jotta se voi katsoa yleissopimusta niin, että se voi olla paremmassa asemassa arvioimaan tilannetta. Toivottavasti parlamentti välittää tästä voimakkaan viestin jäsenvaltiolle. Kiitos. Ja, dank u Helder en duidelijk. We gaan naar... Kiitoksia, sehän oli selkeä. Ja nyt sitten kollegat. Mm, katson tässä kelloa. Kaksi minuuttia vain puheenvuoroaikaan. Täällä on muuta puhe- puheenvuoropyyntöä. Στο πολύ I Η σημερινή κατάσταση με 28 διαφορετικά εθνικά συστήματα. Kiitos. Nyt meillä on 28 erillistä navigaatiojärjestelmää per jäsenmaa siis ja yli 60 ilmaliikenne hallintakeskusta ja tästä on tietenkin meille kaikille haittaa, koska se johtaa lisäkustannuksiin ja vakaviin operatiivisiin ongelmiin lentoyhtiöiden puolella. Ja totta kai tämä johtaa myös merkittäviin hiilidioksidipäästöihin. Minkä takia näin toimitaan siis jäsenvaltioissa täytäntöönpanon puolella? Mielestäni tähän on selvä vastaus jäsenvaltioissa on kansalliset monopolit yksityistä pääomaa käytössä ja tämä prosessi tarkoittaa sitä, että me olemme lisänneet protektionismia tietyissä suljetuissa ammattialoissa. Tässä on mukana pelissä erilaisia intressejä ja meidän täytyy muistaa, että tämä kaikki kulkee käsi kädessä tiettyjen stereotypioiden ja ennakkoluulojen kanssa. Mielestäni tämä on merkittävää. Ja nyt jos puhutaan yhtenäisestä ilmatilasta, sen aikaansaaminen on symbolinen ele ja käytännön kannalta tärkeää. Käyn läpi kolme kysymystä lyhyesti. Ensinnäkin siitä eriyttämisestä tukipalvelujen kohdalla. Esimerkiksi jos katsotaan rautateitä ja muita aloja. Vaikuttaa siltä, että täytäntöönpanossa on ollut huomattavia vaikeuksia, mutta minun mielestäni ongelman juuri ei ole se, että palvelut eivät ole yks, ö, ähm, riippumattomia. Kyse on jäsenvaltioista. Jos suoritusmekanismit ovat parempia ja tukea saadaan enemmän, niin silloin eriyttämistä ei pidä välttämättä harjoittaa joka ikisen toimijan kohdalla – sitten valvontaviranomaisista. Ne ovat tärkeässä roolissa yhtenäisen ilmatilan järjestelmässä. Mutta otetaan nyt seuraava esimerkki. Ajatellaan, että tässä kestää seitsemän vuotta ja eh, tämänhetkinen tilanne ei niinkään muutu sen seitsemän vuoden aikana. No, siinä mielessä seitsemän vuotta on liian pitkä aika odottaa. Sitten jos katsotaan tätä sektoria eh, ja sen, siihen liittyviä muita sektoreita, niin siihen kohdistuu valtavia paineita, koska tähän liittyy niin paljon tulevaa kehitystä. Ja nyt jos katsotaan sitä, miten tällä sektorilla toimitaan, meidän täytyy keksiä sääntöjä, jotka suojaavat sen inhimillisen pääoman, joka tässä on käytössä tällä sektorilla. Tämä täytyy pitää mielessä. Kiitos. Grosch. Kiitoksia. Sitten Grosch Pepe. Ja, vielen dank. Kiitoksia kovasti pojat. Kiitos tästä alustuksesta myöskin on tällainen déjà vu-tunne vähän tätä tästä on kuultu ennenkin. Me olemme siinä tilanteessa, että komissio, komission ja neuvoston kanssa sopimus ja ja, ja sitten jäsen, jäsenmaat eivät sitten sitä naurattaneetkaan. Se onkin ensimmäinen kysymys, niin että tätä nyky, nykyistä erotusta voitaisiin tietenkin parannella, se on ihan, ihan totta, mutta mitä tässä ylimenokautena sitten voitaisiin tehdä? Annetaanko tämän passiivisen tapahtumattomuuden tilanteen vaan jatkua, vaan pitäisikö jotenkin painostaa, painostusta, painostusta lisätä jäsenmaita kohtaan hyväksyvätkö jäsenmaat sitten tämän nykyjärjestelmän tai mieluummin kuin uudet säännöt tai toisinpäin. Eli tässä kansalaiset jääneet vähän ulkosivusta katsojan rooliin. Ollaanko sitten ympäristöystävällisiä, turvallisempia ja, ja kenties myöskin sitten kustannustehokkaampia. En ymmärrä, mik, miksei tämä nyt sitten liikahda tässä tullaankin nyt sitten seuraan kysymykseen, mitkä ovat sitten nämä pahimmat esteet, niin kuin tässä mainittiinkin. Eli että, että tietenkin pääomalle pitää saada tietty tuotto tietenkin. Eikä, haluuko komissio, sit, aiko komissio tähän tematiikkaan puuttua jollakin tavalla? Sitten sama eh, kenties yhteistyö vielä sitten voidaan tässä mainita, se on yhteiset tavoitteet. Meillä on yksin, yksinkertainen Maastricht-esimerkki esimerkiksi tästä mallina. Jos nämä heikoudet äh, tunnettaisiin, tiedettäisiin, eikö voitaisiin sitten niistä sitten tässä uudessa ehdotuksessa suoraan nimeltä mainita. Äh, sitten vielä äh, haluaisin vielä mainita, eli tämä ilma, ilmatila, sen, sen mitä turvallisuus sitten tarkoittaa jäsenmaiden mielestä ja toisaalta mitä sitten, tämän, miten siihen ilmanliikenneen harjoittajat itse suhtautuvat. On nähty se, että tällaista ilmatilaa jää yli, tätä ilmatilaa siis, se niin sitten muuntuu tällaiset turvallisuuspoliittiseksi kysymykseksi, mitä ilma, ilmailuun tulee. Ja vielä koordinaattori eh, Jarsenbovskikin aikoinaan eh, hän on ollut diplomaattisesti eh, asiaa ilmaissut tuolloin meppinä, oli mitä oli. Joka tapauksessa maat, jäsenmaat eivät tätä halunneet. Ja se onkin viimeinen kysymys. Mitä te sitten näkisitte tällaisena argumenttina? Voisitteko jollakin tavalla nyt sitten perustella sitä, miksi olette toivekkaampia, että tämä nyt sitten menee menee läpi, vai onko tämä nyt sitten todellakin myönteinen tilanne teidän mielestänne? No niin, sitten kaksi naista vielä. Ensinnäkin äh, edustaja Maisna. Tää, kiitos, kiitos. Dankeschön. Kiitos Peter von Dahlen. Äh, ihan, ihan lyhyesti, koska tässä juuri vietiin sanat suustani. Niin Eli nehän on, että parlamenttina olemme todenneet, että teitä ei, ei riitä, että, että tämä eurooppalainen ilmatila on, on olemassa, vaan pitää vaan sitten organisoida tehokkaammin niin, että sitten kaikki jäsenmaat ovat siinä mukana. Sen vuoksi voin ymmärtää komissiota, että se on tehnyt uuden ehdotuksen, mutta tästä tämä edellinen ei tuottanut mihinkään tulokseen voi todeta, että tässä tavallaan ää, ää, aika nopeassa aikataulussa edisty tämän uuden esityksen kanssa, koska takaraja edellisenkään kanssa ei vielä umpeen mene. Ymmärrän kyllä, että jäsenmaat ovat aika, aika eri lailla sitten järjestäneet esimerkiksi lennonvalmontansa. tiedän esimerkiksi Saksan ja Ranskan välillä on selkeitä sektoreita, joissa yhteistyö on täysin mahdottomaksi osoittautunut. Haluan nyt kysyä, mitä komissio aikoo tehdä. Onko, tästä, onko tämä uusi ehdotus sitten jotakin terävämpi ja tomerampi kaiken tavoin? Monet muutkin viittasivat, viittasivat tähän, että tässä on kysymys inhimillisestä pääomasta myöskin. Tässä on aika paljon työntekijöitä tulilinjalla niin ikään voidaan sanoa sitten suoraan, että voiko, voiko jokaisen jäsenmaan sitten säilytettävä omat valvontaorganisaationsa, vaikka, vai, vai mikä tämä on tilanne sitten sen yhteistyön osalta. Sitten puhuttiin vielä tästä kytkentöjen purkamisesta, tästä tämä on tuttua jo rautatieliikenteen parista, ja siinä oli verrattu, missä jäsenmaissa mitäkin järjestelmää noudatettiin, ja oli, oliko ylipäätänsä mahdollista sitten osallistua tähän yleiseurooppalaiseen yhteistyöhön. Ja sitten vielä lopuksi meillä on yhteistyötä Ranskan ja Italian välillä esimerkiksi jo. On, on jo, kenties tästä voitaisiin sitten edetä muuta, muuta tietä. Kyllähän tämä kaksi minuuttia tässä mukavasti täyttyykin näköjään. Last but not least, Jackie Fossa. Kiitoksia. Jackie Foster sitten vielä viimeisenä. Um, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission edustajalle siitä, että pääsitte paikalle. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos Marioneskulle aloitteellisuudesta ja kiitos komissiolle, mutta tästä on tullut kunnon vohvelikauppa. En tiedä, miten sen kääntäisi, mutta joka tapauksessa Single European Sky on saanut tukea tältä parlamentilta jo kymmenen vuoden ajan. Kyse on poliittisesta tahdosta. On vaikea tehdä isoja muutoksia isoihin rakenteisiin, ymmärrän sen. Itse olen euroskeptinen, mutta en äh, näe tässä mitään itsemääräämisoikeusongelmia. Ja Ison-Britannian hallitus kyllä esimerkiksi tukee Single European Sky-esitystä. Tämä on kaikki osa yhtä suurempaa pakettia. Valmistajat, high-tech-valmistajat haluavat myydä tuotteita, jotka ovat kilpail- kilpailukykyisiä amerikkalaisten tuotteiden rinnalla. Meidän täytyy edetä tässä oikeaan suuntaan. En siis kadehdi teitä, mutta nyt pitää ottaa tiukempi linja. 28 jäsenvaltiota ovat tässä mukana. Ei voida vain jatkaa sitä, että sanotaan, että tämä on liian monimutkaista. Me olemme keskustelleet tästä asiasta Marjonesku ja komission kanssa. Hyvä keskustelu. On selvää, että tähän liittyy erilaisia intressejä. Mutta jos tätä tarkastellaan pitkällä aikavälillä – Äh, jos puhutaan ilmaliikenteen valvontakeskuksista, niiden kehityksestä, asiakkaista, koko teollisuuden alasta. Minkä takia me eurooppalaiset maksamme ylihintaisista lipuista? Joko me olemme kilpailukykyisiä muun maailman kanssa tällä alalla tai sitten emme ole mitään joko meidän täytyy keksiä suorempia reittejä tai sitten meidän täytyy vähentää polttoainekulutusta. Meidän täytyy toimia tässä järkevästi. Enkä minä sano, että tässä pitäisi välttämättä edetä yksityistämisen tiellä niin kuin Isossa Britanniassa on tehty. Kyllä tässä voidaan käyttää esimerkiksi liberalisointia julkista sektoria. Ei tässä ole mitään yhtä ja ainutta oikeaa reseptiä, mutta meidän täytyy todella ottaa tiukempi linja ja tehdä tässä suhteessa jotain ihan oikeasti, tai sitten muuten vain hukkaamme aikaamme. Ilmatilan joustava käyttö sitten. Joissain maissa tällainen järjestelmä on ollut paikallaan jo vuosikymmeniä Eli ilmatila on voitu käyttää sekä puolustusvoimien puolella että siviilikäytössä. Mm, tämä on tietty rakenteellinen kysymys, koska välttämättä tällaista vapaata järjestelmää ei ole kaikissa maissa. Ja tämä on erittäin tärkeä kysymys täytyy lopetella. Aika on jo loppunut. Lopettelen ihan kohta. Me olemme tehneet oma-aloitteisen mietinnön tästä ja parlamentti tuki sitä täysin. Mielestäni nämä kysymykset ovat tärkeitä ja minä haluaisin nyt kysyä komissiolta, miten te aiotte oikeasti ajaa tätä asiaa eteenpäin, koska tässä on viivytelty jo ihan tarpeeksi ja se maksaa meille kaikille huomattavia summia. Kiitos teidän kärsivällisyydestänne. Eh, Mr. Rutte, I think we have still some, some... Niin, Rytte, täällä on 10 minuuttia aikaa. Teille sitten kysymyksiä, jotakin kommentteja. Meidän täytyy siis päättää kokous kello 12.30. Katsokaapa siis kelloa. Siinä teidän mikrofoninne. Niin, kiitoksia kovasti. Kiitos erittäin mielenkiintoista polvelevasta keskustelusta. Näin alkuun yleisluontoinen kommentti, jos ajetaan esille siis niitä, mitä Marinesku ja muut Foster mukaan lukien esittivät. Tässä nyt on kysymys siitä, että luodaan ympäristö eurooppalaisille lentoyhtiöille, jotta ne voivat toimia. Meillä on järjestelmä, joka jossain määrin on rakenneltu tavalla, että kustannukset lentoyhtiöille ovat liian korkeat. Lentoyhtiöt eivät ansaitse riittävästi rahaa. Ja siinä mielessä jossain vaiheessa meillä on vaarana se, että menetetään osa niistä. Siitä tässä on kysymys. Eli tietyssä määrin nyt aika on jo juossut umpeen, jos katsotaan lentoyhtiötä sitä, mitä niille tapahtuu. Minun käsittääkseni tämä on se oleellinen poliittinen viesti. Marin Esku oli aivan oikeassa todetessaan, että että tarvitsemme tällaista ylhäältä alaspäin lähestymistapaa, joka tietyllä tavalla selventää sitä, kuka tekee mitä, kenellä vastuu on. Ja ss 2 plussassa nimenomaan tästä on kysymys. Odottelen kyllä teidän tarkistusehdotuksenne jotta voidaan sitten katsoa sitä, mitä mahdollisesti voidaan tehdä. Puhuin ruuvin kiristämisestä. Voi olla, että te haluatte kiristää sitä vielä vähän lisää. Olen myös kuunnellut siitä, mitkä ovat oleellisia palveluita ja mitkä eivät. Ehkäpä meidän tulee katsoa tätä tuosta näkökulmasta olen hyvin avoin tässä suhteessa ja kannatan sitä, että hyvin voimakkaasti vietä näitä asioita eteenpäin, varsinkin tässä tuloksen tavoittelussa. Komissio täytyy kyetä sanomaan todella viimeinen sana sitten tässä. <clears throat> Olen aivan samaa mieltä siinä, mitä totesitte ne Turvallisuus. näkökulmista. tuossa Suuri, olen ehdottomasti myös samaa mieltä siinä, syy, siinä, että teidän analyysi menee aivan oikeaan suuntaan. Eli että meistä täytyy tulla tuo maailmanlaajuinen viitekehys. Kun puhutaan eurooppalaisista ympäristökysymyksistä, ilmailuturvallisuudesta, ja meidän täytyy vahvistaa asemaamme tässä suhteessa. kun puhutaan kustannuksista, niin me olemme siirtäneet toimintoja eurokontrollilta EASalle. Aiemmin näistä maksoivat käyttäjät. Jos me emme löydä tapaa, jolla voimme jatkaa tätä käyttäjäpohjaista periaatetta, niin sitten täytyy löytää jonkunlainen tapa, jolla voidaan saada käyttöön veronmaksajien rahaa. Eli meidän täytyy puhua siitä, millä tavalla näitä mekanismeja tulee rakentaa, koska meillä on selkeitä toimintoja, Ilmailutilan valvonta ja kaikki muu valvonta, joka siirretään <clears throat> eurokontrollilta EASL. En usko, että tässä sen kummemmin täytyy noita asioita enempää kommentoida. Hyvin voimakkaasti myös kommentoitte sitä, mitä Vilnassa tapahtui. Edustaja Nelis, inhimilliset voimavarat ovat oleellisia Olemme kaikki samaa mieltä siinä, että meidän täytyisi säilyttää täällä Euroopassa öö, lennonvalvojat ovat erittäin tärkeässä asemassa tässä suhteessa. Kaikki se tietotaito, joka sillä puolella on, jos katsotaan Yhdysvaltojen järjestelmää ja verrataan sitä eurooppalaiseen järjestelmään, niin Euroopan järjestelmässä ei ole itse asiassa juurikaan enempää lennonvalvojia kuin Amerikassa järjestelmässä, mutta Yhdysvaltain järjestelmä on siitä huolimatta tehokkaampi, koska se on järjestetty toisella tavalla. Kysymys ei ole siis siitä, että vähennetään lennonvalvojen määrää. Tässä, tässä täytyy olla ihan selvä. Siitä ei ole kysymys. Kysymys on siitä, että tehdään eurooppalaisesta järjestelmästä tehokkaampi. Vertragsverletzungsverfahren und wir werden Vertragsverletzungsverfahren in der nächsten Zeit. Niin nämä mahdollisuus näistä äh, äh, äh, käyttämään käyttöön. Se, siksihän se olemassa onkin ylipäätänsä. Tulee tähän toiminnalliseen ilmatilalohkoon ja niiden hyväksikäyttöön. jos ajatellaan äh, näitä sopimusrikkomusmenettelyä, äh, sehän tietysti sitten otetaan käyttöön. Varapuheenjohtaja Kallashan on hyvin tässä aktiivisesti toiminut ja äh, hän haluaa ylläpitää komission roolia tässä eurooppalaisessa lainsäädännössä, mitä sitten tämän ilmatilan käyttämiseen tulee soveltamisen saksankielistä sanaa tulee mieleen tämä Enhanced Use of Flexible Airspace, eli siis tällaista e, erittäin tällainen joustava ilmatilan käyttö vielä parannetulla tavalla. Si- siihenhän tietenkin pyritään siinä olennaista roolia, roolia näyttelee e, Eurocontrol ja Eurocontrolin rooli nimenomaan sitten tässä verkostoin, verkoston ylläpitämisessä olkoon huomion arvoisa. Sitten edustaja Meisner. lähdetään tästä lopusta päin liikkeelle. Ranskan ja Italian välinen yhteistyö. Jos ajatellaan että yhteistä ilmatilaa, siinä on tehty se virhe tässä kakkosprojektissa että, että, että tämä yhteistyö on sitten ollut ikään kuin ylhäältä päin tuputettua. Halutaan sitä ei sitten sitä tässä SES 2 Plus pyrkii nimenomaan painottamaan tätä joustomahdollisuutta. Eli että Eli tämän varsinaisten rakenteiden ohi ja yli voidaan sitten muuta mu, muunlaista yhteistyötä niin ikään harjoittaa. Siitähän on kysymys, varmaan tähän toiseen kysymykseen ei ole, ehdin tässä vastatakin ohi mennä. Sitten edustaja Forsterin, kyllä minä, minulle tämä Waffles of kauppa idea jakelun meni, mutta kuten sanottu, olen yhtä hän turhautunut siihen usein kuin tekin olette. Ja mitä yritin teille tässä saada niin ikään perille menemään, että tämä äh, kehitys on ollut hidasta, joskin kankea. Että jotakin on tehty, mutta äh, ollaan nyt muutama vuosi aikataulusta jäljessä, jäljessä se on toki, mutta myönteistäkin edistystä on tapahtunut. Et, eli jotkut, jotkut näkevät tämän, että, äh, että lasi on melkein tyhjä. Minusta se on lähes puoliksi täysi. Se on näkemys ero siinä. Tämä on tällainen kaksitahoinen lähestymistapa tehdä lisäehdotuksia ja sitten samalla käynnistää nämä rikkomusmenettelyt. No niin, toivottavasti puheenjohtaja tuli nyt edes muutamaan kysymykseen vastanneeksi. Thank you very much for being here and giving such... Kiitoksia Kiitoksia siitä, että valotitte tätä kysymystä näin laaja-alaisesti. Sydämestä kiitokset. Kiitän kaikkia kollegoita kärsivällisyydestä. Kiitän myös tulkkeja. Jatkamme tänään kello kolmelta. Meillä on minikuuleminen satanpolitiikasta. Hyvää lounasta. Just,